Okay. Morgen, liebe Kollegen, good morning. Huomenta kollegat, kaikilla kielillä. Tervetuloa takaisin lomien jälkeen. Näin vain hyvin toi levänneitä ihmisiä hymyileviä. Eikö mikrofoni toimi? Tervetuloa kaikille sydämellisesti. Olen iloinen siitä, että olette kaikki täällä hyvin levänneinä. On aika paljon tekemistä tänään. Yksi organisatorinen huomautus. Aina pitäisi käyttää tänään vasemman puolen mikrofonia, sanovat teknikot. Se liittyy näihin kuvien esittämiseen. En ymmärtänyt sitä ihan täysin, mutta ei sillä väliä. Käyttäkää aina sitä vasenta nappia aina vasenta mikrofonia, oli syy mikä tahansa. Yleensä tämä vasemman mikrofonin käyttö on minun vaikea, mutta tehdään nyt niin. Sitten toinen ilmoitus. Kohdat 9 ja 10, niiden paikka on vaihdettu. Sitten 11 ja 12 kohdat Belgian ministerit. Siinä olemme pyytäneet, että 11.30 aloitetaan keskustelu. Ja molemmille herroille sanotaan, että on käytössä vain tunti. Pahoittelen sitä, mutta muuten esitystä ei saada läpi, joka on valtavan pitkä. Eli tässä ole nyt sitten itse kuria ja kuria ajan kanssa, aikataulun kanssa. Joten pyyntöni on, että autatte näiden esitysten, esillisten kohtien kanssa minua, että päästään aikataulullisesti tämän läpi viemään. Kolmas asia. Puheenjohtajan ilmoituksista. Kyse on suullisesta kysymyksestä koskien ilmastokonferenssia. Herkun lopussa kirjoitin ympäristövaliokunnan äh, jäsenille kirjeen pyynnöllä, että tehdään se yhdessä. Ei ole tullut vielä vastausta äh, tähän mennessä, mutta tiedän, että kollegat ympäristövaliokunnassa haluavat esittää täysistunnossa suullisen kysymyksen, ja olisi järkevää, jos mekin esittäisimme suullisen kysymyksen. Miksi se olisi vain ympäristövaliokunnan asia? Ja tämä kysymys, jonka ympäristövaliokunta on hyväksynyt, niin se on ihan järkevä. Minun ehdotukseni, että kolme, kohdassa 13 käsittelemme asiaa niin, että ympäristövaliokunnan kysymys voisi olla myös meidän, että olisi sitten molempien valiokuntien kysymys. Eli e, e, palaisin asiaan kohdassa 13 ja sitten syvennän pohjalla koskien kirjettä Kruusille NGA-verkoista. Olemme siis kirjoittaneet kir- kirjeen. Kukaan ei ole esittänyt vasta huomautuksia, joten kirje voi varmaan tässä muodossa lähteä eteenpäin. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Se meillä ei nyt ole koordinaattorin kokousta kuin vasta seuraavassa valiokunnan kokouksessa pari viikon päästä. Niin ottaisin esille asian, josta kuulin. Eilisessä kokouksessa mukana oli alan elinkeinoelämän edustajia ja varsinkin avaruusteollisuuden edustajia ja muita muitakin. Ja heihin on iskenyt REACH-asetus. Me olemme osin vastuussa siitä vahvistetusta yhteistyössä ympäristövaliokunnan kanssa. Nyt ongelmana on kemikaalien rekisteröinti ja määräaika ensimmäinen joulukuuta. Elinkeinoelämän pelkona on, että on mitään kemikaaleja, joita ei voida korvata, niin joudutaan vetämään pois markkinoilta. En halua tänään keskustelua tästä puheenjohtaja, mutta saattaa olla hyvin vakavakin kysymys Euroopan elinkeinoelämälle. Minä haluaisin esittääkin, että pyydämme komissiota vierailemaan valiokunnassa ja keskustelemaan aiheesta päivittäisi meille tilannetta. Emme halua, että työpaikat häviävät Euroopasta sen takia, että meillä ehkä on epäselvää asetus tai epäselvää tulkintaa. Jos tämä kirjattaisiin ja sitten komissio voisi keskustella tästä pari viikon sisällä, se olisi mielestäni rakentavaa bedanke mich für den Hinweis. Wir haben darüber äh, schon einmal... Kiitoksia tästä tiedosta. Tästähän kerran keskusteltu. Saatiin se tieto, että ollaan hyvällä tiellä. Jos teille sopii, niin nyt ei, ei tästä keskusteltaisi, koska se olisi listalla. Jos ei ole vastalauseita, niin hyväksymme Charles Chichesterin ehdotuksia. Minä huolehdin siitä, että komissio kutsutaan tänne jossakin seuraavista kokouksista. Sopiiko näin? Sihteeristö saa tämän tehtäväksi ja näin tehdään. Claude. Ei voida käydä keskustelua tästä. Onko puheenvuorosi lyhyt? Uh, ei kun minun mielestäni tämä oli tärkeä asia, joka Charles otti esille, mutta komissio tänne tulee. Pitäisi käydä yleinen keskustelu Reachin tilanteesta, ei pelkästään tästä nimenomaisesta ongelmasta. Also, es gibt die Einladung wegen Reach. Tämä kutsu on siis selvä. Kohta kolme. Paul Rübich, Sittenkin tämä keskustelu alkaa. Haluaisin tästä NGA-verkoista ja kirjeestä, joka menee Kruusille. Haluaisin sitä esittää sen huomautuksen vain, että pitäisi kirjoittaa sinne myös se, että tavoitteen asettelu näissä NGA-verkoissa pitäisi olla se, että ei ole näitä roaminmaksuja, vaan todellakin sisämarkkinat näille verkoille ovat käytössä tulevaisuudessa. Se olisi tärkeä huomautus tässä kirjeessä. Voi muuttaa sitä vain, jos kaikki hyväksyvät, mutta kaikki eivät ole nyt paikalla. Ennen kuin kirja lähtee ulos, niin täytyy ainakin koordinaattorin kesken vielä tarkistaa tämä pyyntö. Lähetetään postia kaikille koordinaattorille, jos kaikki hyväksyvät. Jos se tulee sisään, jos yksi vastustaa, niin ei voida tehdä näin. Herra Odi. Elidist. Gut, Elidist. No, danke schön. Ja, se olikin ratkaistu. Kohta kolme. 31. toukokuuta, 1. kesäkuuta, 24. kesäkuuta pöytäkirjojen hyväksyminen, niistä ei vasta huomautuksia, joten näin on päätetty. Sitten kohta neljä. Puolueettomien vaikutusarviointien takaaminen. Sanon heti alusta, että 15 minuuttia on tälle suunniteltu. Täytyy aina katsoa tätä aikataulua tänään. Ensimmäisenä puheenvuoron saa asiasta valmistelijat Chichester. Uh, thank you, Chairman. The... Kiitos puheenjohtaja. Mitä vaikutusarviointeihin tulee, puheenjohtaja? Tässä yhteydessä täytyy muistaa, että vaikutusarviot ovat erittäin tärkeitä lainsäädäntöprosessin kannalta. Hienoa, että kollegamme Niebler on asian esittelijä toisessa valiokunnassa. Tämä on hyvä uutinen. Itse olen laatinut tekstiluonnoksen, joka ei oikeastaan ole mikään luonnos sinänsä vielä, koska meidän täytyy hioa se vielä loppuun ja sitten lähettää se vasta käännettäväksi. Oli miten oli, kyseessä on asiakirja, jonka pohjalta voidaan keskustella. Asia on hyvin yksinkertainen. Katsommeko me, että vaikutusarviointia täytyisi tehdä lainsäädäntöprosessin yhteydessä? Tämä on retorinen kysymys. Toivottavasti kaikki ovat sitä mieltä, että kyllä niitä tarvitaan, vaikutusarvioita. Seuraava kysymys kuuluu, kenen pitäisi tehdä nämä arviot? Tämä onkin vakavampi kysymys. Toistaiseksi komission tehtävänä on ollut niitä laatia, ja komissiossa on erittäin pätevää henkilöstöä tätä varten, mutta näiden arvoa vähentää se, että että komissio on alun perinkin tehnyt ehdotukset, joten kun halutaan tehdä vaikutusarviointeja, niin onko järkeä, että arvion tekee sama henkilö, joka alun perin teki ehdotuksenkin. Joten ensimmäisessä luonnoksessa, joka ei ole vielä mikään luonnos, painetaan sitä, miten tärkeää on näiden arviointien riippumattomuus, puolueettomuus. Ja voitaisiinko tätä puolueettomuusaspektia hieman parantaa, vahvistaa, pistää paremmin täytäntöön on minun pyrkimykseni tässä hankkeessa. Toivon, että kollegat lukevat tämän tekstin, jota nyt ei ole vielä olemassakaan, juuri tässä valossa. Me lähetämme tämän käännettäväksi vasta ensi viikolla, joten tässä on vielä aikaa, mikäli joku haluaa kommentoida tai asettaa vastustaa, esittää rakentavaa tai muunkinlaista kritiikkiä, niin voin tämän kaiken ottaa huomioon vielä omassa luonnoksessani, lausuntoluonnoksessani. Koska tekstin täytyy olla kovin lyhyt, saattaa olla, että jotkut järkevät ehdotukset joudutaan esittämään vasta myöhemmin muutosesitysten muodossa, jotta voidaan kiertää tätä sääntöä, joka liittyy asiakirjan pituuteen saadaan keittiön oven kautta muutoksia aikaan täällä konstilla. Näistä vaikutusarvioista pitäisi tehdä siis puolueettomampia ja komission täytyy aina perustella, miksi se päättää tehdä tai olla tekemättä vaikutusarvion. Eli avoimuutta halutaan tähän lisää. Ja lisäksi ehdotamme, että näiden vaikutusarviointien pitäisi olla ajan mukaisia, ajantasaisia, niin että voidaan ottaa huomioon kaikki tapahtunut kehitys ja myöskin parlamentin ja neuvoston ehdotukset tässä suhteessa. Ja toivottavasti kollegat tukevat sitten tätä tekstiä. Kiitos. Sylmys kiitokset. Onko nyt tästä puheenvuoropyyntöjä? Kollega Madurell. Muchas gracias, señor Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen ryhmäni varjovalmistelija tässä aiheessa. Aivan aluksi sanoisin, että on syytä korostaa edistystä, jota on saatu aikaan komissiossa viime vuosina aikana tällä alalla, mitä nyt on kutsuttu paremmaksi lainsäädännöksi, better lawmaking, siis parempaa lainsäädäntöä niin, että säädettäisiin lakeja tehokkaammin, selkeämmin, tasapainoisemmin ja läpinäkyvämmin. Toiseksi sanoisin, että minun ryhmäni on samaa mieltä sen arvion kanssa, jonka herra Chichester on esittänyt hänen asiakirjassaan, jos täälläkin hän sen totesi, että tässä on korostettu vaikutusarviointien merkitystä. Se on tärkeä väline lainsäädäntötyön kohentamiseksi. Yksi esimerkki ovat pk-yritykset vaikutusten arviointijoissa merkitys on erittäin suurin, että saavutettaisiin menestyksiä muun muassa tässä Small Business Actissa, mutta tämän lisäksi on kuitenkin vielä parantamisen varaa niin, että voidaan koko prosessia kohentaa vaikutusten arvioinnissa niin, että niitä noudatettaisiin myös johdonmukaisella tavalla kautta linjan. Yleisenä periaatteena ensinnäkin ryhmäni tukee sitä, että säilytämme tämän rakenteen, joka on jo olemassakin, että meillä on vaikutusten arviointi, joka on sopiva välineenä, ettei sen radikaalevia muutoksia tehdä, kuten Zitcherkään ei tehnyt omassa alustuksessaan. Olemme samaa mieltä siinäkin, että meidän täytyy komissiossa menettelytapoja parantaa. Sitten mitä me haluamme vielä parantaa tilannetta on koko prosessin läpinäkyvyys. Siksi meidän mielestä on välttämätöntä, että ryhdytään toimenpiteisiin, mainitsen että se jatkossa. Ensinnäkin julkaistaisiin nämä arvioinnit ja ehdotukset ennen kuin ruvetaan tekemäänkään mitään lainsäädäntöä. Toiseksi täytyy antaa samat mahdollisuudet, samat lausuntomahdollisuudet kaikille yrityksille, niin suurille kuin pienillekin. Kolmanneksi Samasta syystä halutaan myös kuulemismenettelyä pidentää ainakin kahteen viikkoon. Ja lopuksi yksi välttämätön näkökohta, jota kuvailen lyhyesti, on se, että mukaan otetaan myös ympäristö- ja sosiaalikysymykset, kun vaikutusten arviointia tehdään. Kun tällä iällä nyt on käynyt aika selväksi kokemuksen perusteella, että vaikutusten arviointien vaikutus ei pelkästään rajoitu siihen, mikä on taloudellinen vaikutus. Herra puheenjohtaja, meillä on, kuten herra Tsitsas totesi, se hyvä asia, että herra Rova Angela Niivler jäsenenä tässäkin valiokunnassa on vastuuvaliokunnassa esittelijänä. Ja hänen asiakirjansa ja siinä olevat kysymykset ovat hyvin päteviä. Nyt olisi hyödyntää, hyvä hyödyntää tätä työtä ja viedä kysymystä eteenpäin. Rova Niebler ja meidän esittelemä ovat yhteistyössä, että löydetään mahdollisimman hyvät vastaukset vaikutusten arviointiasiassa, niin että sitä käytettäisiin myös lainsäädäntöprosessissa. Kiitos puheenjohtaja. Bedanke Angelika Niebler. Kiitoksia sitten Angelika Niebler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Möchte mich zunächst... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensin sekä Chichesteria, joka esittelee tässä ensimmäisen version äh, lausunnostaan, mutta myös Madurelia kiittäisin monista parannusehdotuksista vaikutusten arviointiin komissiolle, mutta myöskin ajatellen sitä, mitä parlamentissa voidaan tehdä. Paljon, paljon tästä voin tukea ja ideat ovat mielestäni erityisen hyödyllisiä. Täytyy todeta, että vaikutusten arviointi on todellakin tärkeä äh, osatekijä paremmassa lainsäädännössä. Vaikutusarviointeja on paljon tehty. On oikein todeta, että komission sisällä vaikutusten arviointi on jo, sitä on viety eteenpäin. On paljon huolehdittu siitä, että vaikutusten arviointia voitaisiin riippumatta, riippumattomasti muotoilla. Mutta kuten kollegat, niin näen tässä edelleen parantamisen varaa. Niin, että olisi enemmän avoimuutta, avoimempi menettelytapa, se voitaisiin varmistaa. Ja jos vaikutusten ei ole tehty, niin pitäisi myös selvittää, miksi näin on. Valiokunnassa pitäisi puhua siitä, mitä parlamentti voi tehdä, ja Chichisterhän tästä puhui myös. Meillä joitakin mahdollisuuksia on, jossakin valiokunnissa äh, näin toimitaan, että jos on olennaisia tarkistuksia parlamentilta, niin, ja jolla on käytännön vaikutuksia, niin nyt voidaan jo riippumattomasti antaa tehtäväksi vaikutusten arviointi. Muistan Madurel, mehän olemme äh, naisten oikeuksien valiokunnassa molemmat, äitiyden suoja äh, direktiivistä tässä keskustellaan. Tässä parlamentti antaa tehtäväksi oman vaikutusten arviointinsa ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, koska näillä asio- näillä muutoksilla on suuria vaikutuksia. Tässä pitäisi miettiä, että mitä tässä voidaan vielä justeerata ja mitä mahdollisuuksia meillä on. Herra kollega Chichester, hän puhui myös siitä, että Tilintarkastustuomioistuin pitäisi ottaa mukaan enemmän arviointimenettelyihin. Se on mielenkiintoinen ajatus. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta nyt alkuun. Ja Chichesterin ehdotuksesta olen kovin iloinen ja voin varmistaa jo nyt, että Jurit-valiokunnan keskusteluissa myös vien tämän valiokunnan eh, argumentteja eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Claude Thomas. Eh, eh, Tämä keskustelu, joka liittyy parempaan lainsäädäntöön, tuntuu olevan puhtaan teknistä keskustelua. Muistuttaisin teitä siitä, että kyse on erittäin poliittisesta kysymyksestä niin ikään – Taustalla on Baroson ykköskomissio ja koko mantra, joka tietyissä liike piireissä otettiin esiin, eli parempi lainsäädäntö tarkoittaa, että lainsäädäntö ei ole olemassakaan. Mikäli te katsotte, mitä Edmund Stoiber sanoi, hän totesi, että hallinnollisen taakan karsiminen tarkoittaa sitä, että lainsäädäntöä pitää olla mahdollisimman vähän. Stoiberin työryhmän johtopäätös oli tämä. Tämä antaa hieman esimakua siitä, mistä on kyse. all those policymakers who think that Haluaisin esittää varoituksen sanoja. Mikäli joku kuvittelee, että 10 tai 15 vuoden jälkeen näkymätön käsi esimerkiksi, joka on antanut sääntöjä pankkisektorille, näen, että Werner Langerin ilme tässä hieman muuttuu. Hän on hoitanut tätä asiaa parin vuoden ajan. Hän oli henkilö, joka erittäin innokkaasti kannatti sitä, että pankkisektori olisi vain vapaaehtoisia sääntöjä. Sen sijaan, että luotaisiin kunnolliset puitteet pankkisektorin toimintaa varten. Uskon, että meidän täytyy toimia tässä erittäin huolisesti ja varovaisesti. Elämme maailmassa, jossa tarvitsemme poliittisia päättäjiä, jotka luovat hyviä sääntöjä. Toiseksi, Eurooppalainen lainsäädäntö yleisesti ottaen korvaa tai syrjäyttää suuren määrän kansallista lainsäädäntöä 27 jäsenvaltiossa, joten Euroopan lainsäädäntö jo sinänsä määritelmänkin mukaisesti vähentää hallinnollista taakkaa, koska se helpottaa esimerkiksi sisämarkkinoiden toimintaa ja vähentää hallinnollista taakkaa. Uskoakseni haluaisin itse pysyä poliittisena päättäjänä, joka haluaa tehdä sellaisia muutoksia, tai tekee sellaisia muutoksia, kun haluaa tehdä, koska politiikka ei ole mitään eksaktia tiedettä. Me tiedämme tasan tarkkaan, ja hyvä on, että meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä. Jotkut haluavat säännellä esimerkiksi autoalaa paljon voimakkaammalla kädellä, koska he katsovat, että öljy loppuu ja sitten loppujen lopuksi elämme planeetalla, jolla välttämättä ei tarvita kahta kolmea miljardia autoa, koska saattaa että koko planeetta sitten räjähtää tähän kaikkeen. Ja sitten on joidenkin muiden näkemykset. Esimerkiksi Asia haluaa rakentaa yhä suurempia limusiineja. Parlamentin hallintokin voisi auttaa meitä tämän konfliktin ratkaisussa, joten minun mielestäni on varsinainen illuusio kuvitella, että muutosesitykset, muutosesityksiä tullaan tarkastelemaan tässä valossa. Kun itse laadin teksti, joka liittyy uusiutuviin energialähteisiin, meillä oli satoja, miltei tuhansia muutosesityksiä, mikä ikinä muutosesitys tarkistaa täikamman avulla, niin minun nähdäkseni me tarvitsemme tietystikin neuvoa ja osviittaa joihinkin tarkempiin kysymyksiin, mutta meidän politiikan tekomme pitäisi olla jollakin, ei pitäisi olla jonkinlaisen asiantuntijan käsissä, joka jossakin pimeässä takahuoneessa yrittää estää meitä tekemästä työtämme ja kuvittelee olevansa viisaampi ja järkevämpi kuin me. On the side of these who want external experts mitä tulee sitten ulkoisiin asiantuntijoihin ja niiden käyttöön, haluaisin, että ulkoisia asiantuntijoita voitaisiin käyttää hyväksi. Ja olisi myöskin mielenkiintoista kuulla, kuka pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita istumaan joka ikisen komission virkamiehen viereen, ennen kuin virkamies edes ajattelee asiaa itse. Kuka pyytää esimerkiksi, että neutraali järjestö, kuten esimerkiksi ASEA, tulee apuun. Asia tietystikin on neutraali, puolueeton, yleishyödyllinen järjestö, joka sitten pyytää ulkoista apua. apua ulkoista apua tai neuvonantajia, jotka tulevat sitten tekemään päätöksiä, jotka liittyvät eurooppalaiseen yleiseen etuun. Näinkö mukaan? Minä varoittaisin teitä. Olkaa hyvin varovaisia, kun ryhdytään tällaisen lainsäädäntötyöhön. Ja viimeiseksi vielä. Monet oikeiston riveissä katsovat aina Amerikan suuntaan, kun lakeja säännetään. Tässäkin tapauksessa katsotaan Yhdysvaltain suuntaan. Ja Yhdysvalloissa tietystikin on käyty pitkää keskustelua jo paremmasta lainsäädännöstä. Ja loppujen lopuksi Yhdysvaltain kongressi tuli siihen johtopäätökseen, että on suorastaan milteipä mahdotonta puuttua joka ikiseen muutosesitykseen, joka kongressin läpi menee. Mitä siellä puolella nyt tehdään? Siellä tarkastellaan pikemminkin liittovaltion täytäntöön, lainsäädännön täytäntöön panoa ja katsotaan, mistä saadaan parasta lisäarvoa. Me hoidamme hy- laadimme hyviä lakeja EU-tasolla, mutta mikäli kansallisella tasolla lainsäädännön täytäntöönpanossa mättää, niin tästä tulee enemmän ongelmia. Se, että meillä olisi säännönmukaisempaa kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa tai pikemminkin mikäli EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella tasolla paremmin tarkasteltaisiin, tästä tulisi enemmän lisäarvoa. Tähän keskusteluun loppu. En tiedä, miten saadaan tämä ohjelma läpi tänään. Herra Odi. No, en voi vastustaa olla puhumatta ja puuttuen tuohon äsken, karik, äskeiseen karikatyyriin, joka kuulimme. Täällä on kolme menetelmää naiset mukaan ja asiantuntijat mukaan. Meidän mielestämme mukaan pitäisi poliitikkoja kuunnella. Minun mielestäni me tarvitsemme tutkimuksia, selvityksiä, eivät poliitikot koskaan ole ihan riippumattomia koskaan olleet. Emme ole Amerikan senaattoreita. Ei meillä ole 30 hyvin palkattua avustajaa, siksi me tarvitsemme myös edunvalvontajärjestöjä, riippumattomia tutkijoita. Olen kiitollinen Chicherin tekemästä työstä, kun ajatellaan niitä Stoiverin mahdollisia merkillisiä puheita joissakin muissa yhteyksissä, niin puheenjohtaja, niin minusta sillä nyt ei ole kovinkaan paljon painoarvoa. Tämän haluaisin sanoa. Kiitoksia. Tähän päättyy keskustelu. Kuten aika elämässä on eri näkökantoja, Tietysti on alueita, joissa tarvitaan enemmän sääntelyä, on alueita, joissa tarvitaan vähemmän sääntelyä. Tästä voidaan keskustella lopultimmin. Ja sitten loogisesti eh, esit- valmistelijalla on vielä viimeinen puheenvuoro. I don't know whether the commission wishes to uh, say... Kiitoksia. En tiedä, haluaako komissio sanoa tässä vaiheessa jotain, mutta ollaan vähän etuajassa, koska tämä dokumentti, jonka olen kierrättänyt varjesittelijöille, ei ole viimeinen versio. Kuitenkin olen iloinen tästä vastakaijusta, jonka se on saanut, ja kiitän kollegoita näistä ystävällisistä sanoista ja tuesta. Sikäli kun ymmärrän, Madulin tapauksessa ja Venestumin tapauksessa en ole ihan varma, että onko vastaan vai puolesta, mutta odotan keskustelua yksityiskohdista, koska olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä parantaaksemme. Haluaisin onnitella kollega Claude Turvisia tästä elegantista tavasta, jolla hän siirsi keskustelun tekniseen tai teknisestä toimesta tähän filosofiseen vasemmista oikeista keskusteluun, joka on ensimmäinen laatuaan tänä syksynä. Tämä on oikein hauskaa ja kiitän häntä tästä, mutta herra Langen kollegan puolesta, niin hän on ollut vähän kova herra Langenia kohtaan, koska olemme, olemme varmaan sitä mieltä, että tämä itsessään tulee parempi lähestymistapa ja pitäisi tehdä laatia lainsäädäntöä vain, kun on selkeästi tarve sille ja kun olosuhteet muuttuvat, niin silloin täytyy nähdä esimerkiksi, kun kun vihreät ja muut poliittiset suunnat voivat sopia asioista ja sen osoittaa, että asiat voivat muuttua. Haluaisin tarttua Claude yhteen asiaan, tai kahteen asiaan, jotka hän esitti. Ensimmäinen on se, että hän kuvaa EU-lainsäädäntöä vähempänä, kun se korvaa suurta osaa kansallisesta lainsäädännöstä. Claude, meillä on sinulle uutisia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on päinvastoin, että EU-lainsäädäntö tuottaa paljon kansallista lainsäädäntöä, koska parlamentin valmistelijamme ottavat sitten direktiivin 1220 sivua, mutta koska sitten halutaan eh, käsitellä yksityiskohtia, niin sitten tulee yli 100-sivuinen dokumentti siitä, joten optimistisi tästä aiheesta on tietysti eh, kunnioitettavaa, mutta se ei ole ihan realiteettien mukaista. Toinen asia on se huomisi, että olet ulkoisia asiantuntijoita panoksenantajia vastaan, niin heidän tarvitsee olla asiantuntijoita. Me haluamme erillisen näkökannan, tai eri näkökannan, näkökulma. Mutta huomisi siitä, että olet vastaan tällaisia riippumattomia asiantuntijoita vastaan, mainitsit yhden autoteollisuudesta. otan tämän neuvon asiantuntijan käyttämisestä asioiden edittämiseksi, koska sinun ryhmäsi erityisesti tekee tätä asiantuntijoiden konsultoimista asioiden eteenviemiseksi, mutta tämä riippumattomat arvioit, että siitä pitäisi listata eri optiot niin, että meitä muistutetaan siitä näistä eri tavoista, joilla mitä tahansa asiaa voidaan lähestyä. Mutta joka tapauksessa odotan keskustelun jatkumista ja kiitos kollegoille kovin paljon. Herzlichen Dank. Willkommen zum nächsten. Kiitoksia. Tullaan seuraavan esilistan kohtaan. Siinä on kyse tutkimuspuiteohjelmien täytäntöpanon yksinkertaistamisesta. Ennen kymmenen alkavaa äänestystä on tämän lisäksi vielä yksi kohta, joten pyytäisin keskittymään siihen, että saadaan molemmat esitysten kohdat vielä käsiteltyä. Rovaka Varjo, on tästä vastuussa. Tästä on jo keskusteltu muutamia kertoja. On Espanjasta muuten vieraita, jotka keskustelemme seuraavat. He ovat tänne selvästi tervetulleita. Rova Carvelo, teillä on puheenvuoro. Portugalia. Niin Portugalista ovat nämä vieraat. Thank you. Is okay? Thank you, President. Uh, good, morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, puheenjohtaja ja kollega, että Haluaisin kiittää kollegoita kaikista muutosesityksistä. Oli hienoa havaita, että suurin osa tarkistuksista ei puuttunut mietinnön pääsisältöön, joten sisältöön ei ole liikaa haluttu puuttua tämmöinen asia. Muutama yleinen luon huomio vielä näistä tarkistuksista. Ja tämän jälkeen kerron, mitkä minun nähdäkseni ovat näiden ehdotusten tai muutostysten pääsisältö. Ne voidaan luokita kolmen ryhmään. Tässä on kolme kiistanalaista kysymystä vielä näiden tarkistusten osalta. Mitä yleisiin huomautuksiin tulee? Niitä on neljä. Suurin osa tarkistuksista pyrkii lisäämään uusia ajatuksia mietintöluonnokseen. Mikään tarkastus ei sinänsä kritisoi tai tyrmää tämän mietintöni pääsisältöä. Monet tarkistuksista lisäävät uusia ajatuksia, jotka eivät alun perin ollut mukana ensimmäisessä luonnoksessani. Tässä ei ole mitään suuren suurta konfliktia poliittisten ryhmien kesken myöskään. Näkemyserot eivät ole suuren suuria. Tarkistukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään todellakin. Jotkut tarkistukset lisäävät uusia ajatuksia. Ja minä tuen näitä kauttaaltaan. Jotkut tarkistuksista liittyvät asioihin, jotka ovat jo mietintöluonnoksessa mukana, ja minä pyrin ottamaan nämä mukaan kompromissitarkistusten muodossa. Lisäksi täällä on tarkistuksia, jotka menevät tämän mietinnön alan ulkopuolelle. Tämä mietintöhän on vasta ensimmäinen askel pitkässä prosessissa, joka sitten johtaa kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman hyväksymiseen. Ja jotkut näistä tarkistuksista menevät kyllä tämän mietinnön soveltamisalan ulkopuolelle. Jotkut tarkistuksista ovat puolestaan kiistanalaisempia. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy tuloslähtöiseen ajattelutapaan. Tämä on ristiriitainen kysymys. Jotkut tarkistukset ovat tämän ajatus, ajatuksen puolesta. Jotkut pikemminkin haluavat tällaisen tällaista puolueettomampaa alhaalta ylöspäin lähtöistä tutkimusta. riskitolerantti riskitoleranssi lähestymistapa on taas toisten mielestä parempi. Ja tässä myöskin pyrittiin tarkastelemaan eri tutkimustyyppejä tai aloja yliopistojen, tutkimuslaitosten ja pk-yritysten yhteistyö on yksi asia, jota on peräänkuulutettu, mutta jotkut haluavat, että kaikki toimet, olipa sitten kyse tietojen levittämisestä tai erilaisista pilottihankkeista, niin tässä jotkut peräänkuulutat hieman erilaista rahoitusmallia. Olen pyrkinyt tekemään tässä kompromissin tarkoituksen, jolla pyritään vähentämään näiden eri tutkimus- tai pikemminkin tukitasojen luokkitusta ja pikemminkin haluan tällaisen könttäsumman tai perusrahoitussumman kaikkia varten. Sen sijaan, että olisi tällaisia eri luokkia. Minä toivoisin, että kumpikin vaihtoehto olisi mahdollinen ja ottaa valinnaisia, joten kukin laitos voi itse sitten tehdä oman valintaansa, kun rahoitusta hakee. Neljänneksi, täällä on koko joukko tarkistuksia, jotka liittyvät uusiin jäsenvaltioihin – Ne ovat sellaisia, joita en ollut mu- ottanut mukaan oman tekstiini, mutta voin kyllä kompromissin muodossa ottaa ne huomioon ja hyväksyä. Varsinkin kun otetaan huomioon, mitä vaikeuksia uusille jäsenvaltioilla on ollut arvioida tai käyttää hyväksi tätä tutkimuksen puiteohjelmaa. Lopuksi toteaisin, että kansanpuolueen puolella varsinkin herra Sousa on ollut tukemassa tätä mietintöluonnostani. Kiittäisin myöskin ITREen sihteeristöä ja työntekijöitä saamastani avusta. Ja mielelläni odotan kollegoilta kommentteja ja kysymyksiä. Kukin puheenvuoro vain minuutin pyydän. Madurel. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhykäisesti. Antaakseni ryhmäni tuen useimmille kommenteille ja esityksille, joita esittelijä teki ja meidän tarkistuksiimme. Ja varsinkin ryhmäni tarkistuksista sanoisin, että kuten jo todettiin aikaisemminkin, niin siinä on vain täsmentää ja täydentää, jos tarvetta on, koska Rouva Karvalion esitys sinällään on hyvin kattavaa. En mene nyt yksityiskohtiin tarkistuksissamme. Olen jo aikaisemmin todennut niistä jotain. Jos konkreettisempaa tulee, niin varmasti kollegat voivat omasta puolestaan puhua. Sitten muiden ryhmien ja kollegojen tarkistuksista olen samaa mieltä Rova Karvaljun kanssa, että täysin ei oikeastaan juurikaan voida tarkistuksia hylätä. Siellä on tietenkin osa, joka menee tämän tarkist- mietinnön ulkopuolelle. Kompromissitarkistus varmasti nyt työstetään – ja enemmänkin kuin ne ovat kompromisseja, niitä pitäisi olla synteesiä tarkistuksista niin, että otetaan huomioon kaikki intressit tietyn kohdan kohdalla. Vielä lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että olen vakuuttunut siitä, että tämä menestys tässä aloitteessa, menestys riippuu siitä, että myös tieteellisten komiteoiden näkemyksiin tartutaan. Kuten hyvin tiedetään, on myös esitetty, että se olisi vastaus, kun tiedemiespiirit ovat esittäneet vaatimuksiaan. He ovat hyvin tärkeä osa meidän työssämme. Ja Rova Karo, minä uskon, että me kyllä olemme saavuttamassa suuren osan tästä, kun ajattelen joidenkin tiedemiesten näkemyksiä, jotka ovat arvinneet myönteisesti työtämme. Totta kai työ on tulosta koordinaatiosta toimielinten parlamentin komission neuvoston kesken. Parlamentissa me olemme järjestäneet kuulemisia, meillä on laajoja keskusteluja ollut eri tahoilla ja komissiokin niihin on osallistunut. Neuvostokin on osoittanut, että tämä on tärkeä teema ja järjestänyt seminaareja puheenjohtajavaltio Espanjan kaudella ja myös Belgian kaudellakin aivan kauden alussa. Ehkä on syytä tunnustaa, että rouva Carvalho on onnistunut huomioon nämä kaikki esitykset ja ajatukset, vaatimukset omaan mietintöönsä avoimella, järkevällä ja realistisella tavalla. Haluaisin vielä kiittää häntä siitä. Eipä sen enempää puheenjohtaja. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, totean, että jos näin keskustellaan edelleen, se ei tietysti ole mikään ongelma, mutta silloin täytyy iltapäivällä järjestää uusi, äh, erillinen kokous, muuten tämä saada läpi sitten Rova Ford. I would like to thank the rapporteur very much for the approach and especially for the... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää etenkin tästä kuulemisesta, joka järjestettiin eilen. Se oli erittäin hyödyllinen ja kansan puolokin oli siellä mukana. Paras tapa yksinkertaistaa ohjelmia on ensinnäkin selkeyttää määritelmiä. Hienoa, että näin on tehty. Ja toivottavasti, taikka kiitän nyt siitä, että kompromissi on saatu aikaan niin, että määritelmät ja termit ovat yksinkertaisia selkeitä. Erinomaisuutta on haluttu peräänkuuluttaa ja edes auttaa sen aikansaamista. Juuri tätä halutaan tälläkin ohjelma saada aikaan. Mitä joustavuuteen tulee? Joustavuuden ylläpitämiseen. Erityisestikin pidin hyvänä ruotsalaisen yliopistoalan edustajan ajatusta, että kustannusmenetelmä, menetelmä, jossa otetaan kaikki kustannukset huomioon, pidetään yllä. Kukaan ei ole oikeastaan pyytänyt, että tätä siirrettävän riskin rajaa, tätä riskimarginaalia lisättäisiin. Kukaan ei ole vaatinut tätä. Ku, tässä on pyydetty yksinkertaistamista pikemminkin sitä, että kansallista kirjanpitojärjestelmää voidaan käyttää hyväksi. Toivottavasti yksinkertaistamisen avulla voidaan vähentää virheitä, ja tämä jo sinänsä johtaisi meidän haluamaamme tavoitteeseen. Entä sitten korkean luottamuksen tason aikaansaaminen tähän liittyvä keskustelu? Se, että olisi enemmän luottamusta ja vähemmän hallintoa, ja miten saataisiin yksityisen, yksityisen sektorin mukaan ja tulosjohteisuus ajattelutavaksi. Herra Karasin kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja pyrkineet tarkastelemaan yksityisen ja julkisen puolen osallistumista ja osallistumisen parantamista ja sitä, että olisi enemmän lainoja ja vähemmän suoria tukia käytössä. eli hieman eri tavalla hoidetaan sitä järjestelmää. Tätä olemme pyrkineet Karasen kanssa yhdessä työstämään. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια παρένθεση. Puheenjohtaja. Tässä ensimmäisessä kokouksessa käymme nyt äh, hihamme ylös ja alamme työhön ja toivottavasti hyödyllinen äh, työn aikaa, kun tästä tulee, ja toivottavasti voimme kaikki tehdä tehokasta yhteistyötä. Haluaisin onnitella ja kiittää esittelijämme. Oma ryhmäni puolesta olen äh, varjoesittelijänä. Voin olla samaa mieltä pääkohdista, jotka Rova Karvalio esitti, mutta kolme huomiota haluaisin esittää. Herra Putikofferin kanssa olemme esittäneet tarkistuksia tähän kansainvälistämiseen eurooppalaisessa yhteistyössä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Toinen tarkistus, jonka olemme jättäneet, se on minun henkilökohtainen tarkistukseni, se käsittelee innovaati- innovaatioiden alaryhmää, johon ei ole viitattu missään Karvalion mietinnössä. Haluaisin sen sinne mukaan. Innovaationaryhmä on tehnyt paljon hyvää työtä. Ja sitten toinen oma tarkistukseni painottaa eurooppalaista tutkimusaluetta. Nämä ovat kolme tarkistusta minun ryhmältäni jotka mielestäni parantaisivat jo nyt erittäin hyvää Rova Karvelan tekstiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Matias. Matias. Kollega Matias, teidän vuoronne. Eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyrin noudattamaan toivettanne lyhykäisyydestä. Meillä on ollut jo tilaisuuksia puhua tästä aiheesta Rouva Karon mietinnön sisällöstä, ei pelkästään valiokunnassa, vaan pienimmissäkin tapaamisissa, joita esittelijä on järjestänyt. Pari seikkaa ottaisin esille kuitenkin. Ensinnäkin minä korostaisin sitä, mikä merkitys mietinnöllä on pyrkimyksenä vastata tiedeyhteisön toiveisiin ja vaatimuksiin. Ei pelkästään, en pelkästään viittaa tässä niin vaan jos ajatellaan kuka tahansa on ollut mukana tieteellisessä tutkimuksessa, varmasti pystyisi olemaan paljolti samaa mieltä niiden esitysten kanssa, joita esittelijä on mietinnössään tehnyt. Meidän täytyy taata korkealaatuinen työ, totta kai myös korkealaatuinen elämä niiden osalta, jotka tutkimusta tekevät. Olen paljolti samaa mieltä kompromissien kanssa, joita esittelijä on jo tehnytkin. Lopuksi vielä puheenjohtaja. Sen verran sanoisin, että tämä koko menettely on toteutunut esimerkillisesti. Kaikki poliittiset ryhmät ovat tehneet esityksiä. Esittelijä on niihin tutustunut tasapuolisesti. Hän oli halukas kuuntelemaan kollegojen toiveita ja toimimaan niiden pohjalta. Minun mielestäni me saamme hyvän tekstin. Totta kai meidän täytyy pitää mielessä, että aina on joitain eroja valiokunnassa. Vielä kiittäisi kuitenkin esittelijää siitä tavasta, jolla hän on vienyt koko prosessia eteenpäin. Siis huolimatta mielipideeroistakin uskoisin, että lopputulema on hyvä kaiken kaikkiaan. Kollege Chachimakakis. Sitten kollega Hatsimarkakis. Möchte mich den äh, Lobeshymnen der... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä niihin kehuihin, joita edellisetkin puhut ovat esittäneet. Kiitoksia Rouva Karvaliolle. Lyhyesti kävisin lävitse tärkeimmät seikat kannaltamme. Ensinnäkin yhtenäinen, yksi yhtenäinen tilintarkastussa. Valitettavasti tämä ei ole vielä totta tänä päivänä. Toisaalta taanehtivat muutokset mikäli sääntöjä muutetaan, niin eivät ne voi yksipuolisesti olla sellaisia, että komissio päättää, että ne ovatkin tanehtivia. Tämä on erittäin hyvä asia, huono asia tutkimuksen kannalta. Ja sitten nämä könttäsummamaksut, niistä täytyy vielä keskustella. Ja ratkaiseva tekijä on maksuaika. Maksuaikojen täytyy olla lyhyempiä, koska tällä hetkellä on niin suuria eroja maksuissa, että tätä ei voi hyväksyä. Olen talousarvion valvontavaliokunnan jäsen ja siellä on pyritty löytämään hyviä ratkaisuja tähän sallittavan riskin tasoon, eli virhetasoon, mikä on vielä sallittava. Tutkimuspuolella tämä näyttää erilaiselta kuin esimerkiksi maataloustukien osalta, ja tietystikin tutkimuksen puolella virheitä on vähemmän, mutta toisaalta siellä puolella virheitä on vaikeammin kvantifioitavissa, joten tämä on hankalampaa. Kiitoksia myöskin hienosta kuulemisesta, johon tosiaan kaikki eivät pääse paikalle kuuleminen sujui hienosti ja yhdestä asiasta olisin halunnut puhua vielä enemmän. Meidän täytyy tehdä eurooppalaisesta tutkimuksesta esimerkillistä, ikään kuin sellaista, että se loistaa majakan tavoin yössä. Esimerkiksi ITER ei ole pelkästään eurooppalainen tutkimushanke, mutta se voisi mahdollisesti viedä tämä eurooppalaista ajatusta eteenpäin. Tarvitsemme muitakin tällaisia hankkeita Galileon suhteen ja muiden käsien suhteen meillä on esimerkkejä siitä, miten on voitu toimia esimerkillisesti, mutta vähemmän onnistuntakin esimerkkejä tämä kommenttina Turmisille. Meidän täytyy voimakkaammin tehdä työtä sen puolesta, että eurooppalainen erinomaisuus todellakin loistaa muuallekin saakka. Minä myös kiitän mietinnöstä ja eilisestä kuulemistilaisuudesta. Täytyy huomata, että ei ole yksi prosessi ja metodi, joka sopisi kaikille alueille. Oli sitten kyse yliopistoista tai ko- kooperatiivitutkimuslaitoksista, pienistä tai suurista yrityksistä, niin siinä pitää olla räätälöity jokaiselle alueelle oma skenaario. Se täytyy pystyä kehittämään. Ja toinen asia on tietysti se, että tämä ajoitus on tullut nopeammaksi ja pieni biotekninen yritys, joka tutkii tärkeää sairautta, niin tarvitsee vastauksen 30 päivän sisällä ja rahaa hyvin nopeasti ja toisaalta sitten on projekteja kuten ITRE, jotka tarvitsevat ehkä 50 vuotta ja siinä se aiheuttaa sitten ne ihan toisenlaisen koordinaatioprosessin. Kollega Nistaroi. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Myös aivan lyhyesti sanoisin minäkin pari kommenttia. Tässä nyt tarkastella kelloakin. Ainakin Eilen tuli selväksi, että alalla on tarvetta saada erilaisia vaihtoehtoja rahoituksessa, kertaluonteisia maksuja tai jotain muuta. Olen todellakin sitä mieltä, että kuten Rova Karvaljokin totesi alustuksessaan, on, tämä on erittäin hyvä ajatus. Tässä on huomioitu eri perinteetkin. Ei ole kyse pelkästään tuloksesta, vaan myös menetelmästä. Pari muuta kommenttia. En ole nyt vielä tutustunut kompromisseihin, mutta uskon, että varmasti voi vaan, voidaan ne hyväksyä, jos menevät siihen suuntaan, kuin meille kerrottiinkin. Lopuksi vielä sanoisin, että eilisen kuulemisen jäljeltä tiedämme, että tarvitsemme lisää joustoa. Sitä peräänkuulutettiin. Joustoa ja tietoa. Me haluamme tähdentää tätä myös varanhoitoasetuksessa. Siellä tulee iso keskustelu eteen. Poliittisesti ottaen ei pitäisi aliarvioida tätäkään. Minä olen sen puolesta, että virhemarginaalia kasvatetaan. Siellä on vielä parantamisen varaa. Komissio on pyytänyt lyhyitä puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin hyvin lyhyesti kiitokset Rova Carvalholle, esittelijälle kaikille valiokunnan jäsenille hyvin mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä työstä. Halusin vain kiitosten lisäksi toistaa tämän sitoumuksen, jonka pääosastomme teki eilen tässä erityisen mielenkiintoisessa kuulemistilaisuus, jonka esittelijä järjesti siitä, että komissio on täysin sitoutunut siihen, että otetaan käyttöön useita toimenpiteitä, yksinkertaistamisia, jotka ovat aikavälin toimia, mutta hän päädytti myös sitä, että hän aikoo ryhtyä yksinkertaistamistoimiin ennen vuoden loppua pääjohtajamme, ja olen kiitollinen siitä tuosta, jonka saamme tältä valiokunnalta. Kiitoksia, Rova Carvalho. Haluatteko vielä puheenvuoron? Viisi minuuttia jäljellä vielä yksi jäljellä. The, the Lyhyt kommentti vain. Kuultuani kommentteja tänään ja kuultuani muitakin eilisessä kuulemisessa esimerkiksi ja kaikkien niiden kokousten ja keskusteluiden jälkeen ja sen jälkeen kun Espanjan ja Belgian puheenjohtajakaudella on käyty kaksi kokousta, minulla on nyt eri, erinomaiset lähtökohdat äh, ryhtyä laatimaan kompromisseja – Tulen jakamaan nämä kompromissiesitykset vielä tämän viikon aikana, eli huomenna muillekin. Ja sitten järjestän varjoesittelijöiden kokouksen ensi viikolla Strasbourgissa. Tässä yhteydessä vain kiitoksia kaikille kommenteista. En voi niitä käydä kaikkia lävitse, mutta kiitoksia kaikille hyvistä ehdotuksista, jotka tulevat rikastuttamaan minun mietintööni. Bedanke mich herzlich, der ist erledigt. Kiitoksia. Tämä esityslistan kohta on käsitelty kolme minuuttia vielä seuraavalle esityslistan kohdalla. Rova Tikau, onnistuuko? Sonst müssen wir den absetzen. Muuten se täytyy siirtää. Rova Tikau. Kolme minuuttia, Rova Tikau, onnistuuko? Yritetäänkö? Muuten täytyy ottaa se toisella kertaa, koska tiedän, että ihmiset haluavat... Um. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, cred că... Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Mielestäni Mustan meren alueen synergia kyllä ansaitsee enemmän kuin kolme minuuttia. Voimme nyt aloittaa, mutta olen vakuuttunut, että kollegat varmasti haluavat myös hekin puhua. Tässä puhutaan siis Mustan meren alueen strategiasta. Siellä käynnistettiin 2007, 2008 saatiin kertomus komissiolta. Kyse ei ole niinkään strategiasta, kyse on enemmän synergiasta. Tähän liittyy monenlaista politiikkaa Euroopassa, jota noudatetaan Mustameren alueella. Tässä viittaan energiapolitiikkaan, tutkimuspolitiikkaan, naapuruspolitiikkaan, itäisen kumppanuuspolitiikkaan, laajentumispolitiikkaan, Ajatellaanpa Turkkia esimerkiksi. Mustameren alueella on maita, joiden kanssa meillä on strateginen kumppanuus. Tässä viittaan Venäjään ja Ukrainaan. Minä toivon, että me ottaisimme huomioon lausunnossa kolme aluetta energian, turva, tutkimukseen ja teollisuuspolitiikan. Haluaisin vielä mainita sen, että Euroopan unioni on lyönyt lukkoon kolme kumppanuutta. Ympäristö käynnistettiin tämän vuoden maaliskuussa. Romania on, on sen täytäntöönpanosta vastuussa – sitten energiakumppanuus, josta vastuussa puolestaan on Bulgaria. Ja vielä liikennekumppanuus, josta kantaa vastuun Kreikka. Energiapolitiikasta puheen ollen on syytä mainita, että Mustanmeren alue on hyvin strateginen, kun ajatellaan miten lähellä se on Kaspian merta ja sen sitä ympäröivää aluetta. Mustanmeren alueella on hyvin tärkeä rooli Euroopan unionin energiaturvallisuudessa. Ja energialähteiden monipuolistamisessa. Siksi energiahankkeet ovat erittäin tärkeitä. Tässä viittaan ennen kaikkea Nabukko-hankkeeseen. Se on hanke, jonka ansiosta me voimme monipuolistaa Euroopan unionin energialähteitä. Sitä täytyy nopeuttaa. Meillä kyllä on talousarvio sitä varten, ja me toivomme, että tätä hanketta jatketaan. Eteläinen käytävä on sekin erittäin tärkeä Turkikorea pohjoinen käytäväkin on erittäin tärkeää, että voidaan monipuolistaa energialähteitä. Haluaisin tässä viitata myös Agri-hankkeeseen ja PEOP-hankkeeseen. Näiden ansiosta voidaan luoda energia-alalla perusrakenteita, ja myös huomioida energialähteet Kaspian meren alueella ja suhteessa Euroopan unioniin. Sitten tutkimuksesta. Tiedämme varsin hyvin, että 2009-2011 kaudella toteutetaan hanketta, jonka tarkoituksena on laajentaa tutkimuksen perusrakenteita Mustanmeren alueella. Mukana on 19 tutkimuslaitosta Mustanmeren alueen kuudessa maassa. Mainitsisin myös sen, että Euroopan unionin komissio on juuri ilmoittanut, että Giant-verkkoa vielä laajennetaan kattamaan Mustanmeren alue. Näin nuokin, nuo, nuo maat pystyvät osallistumaan tiedeyhteisön toimintaan. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Meidän olisi pitänyt tänään käydä nyt ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta. Ja kun sanoin, että valitettavasti minulle myönnetyt kolme minuuttia eivät riitä, mutta ehkäpä sitten äänestyksen jälkeen kollegat saavat tilaisuuden puhua. Musta meidän alue Nimittäin on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionin taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Alue on hyvin tärkeä avainaloilla energiassa, liikenteessä, tutkimuksessa ja myös taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Minä olen sitä mieltä, että tämä kyllä ansaitsi vakavamman keskustelun. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Kiitoksia tästä alustuksesta ja antaisin herra Odille vielä puheenvuoron. Hän oli pyytänyt puheenvuoroa vielä. Aivan lyhyesti vain haluaisin kiittää kollega Tikauta hänen tekemästään työstä. Heti alusta pitäen komissiolla ei ollut kovinkaan paljon ollut kunnianhimo tällä maa suhteen vuonna 2007, kun Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin sitä, että on ruvettu puhumaan sanasta synergiaa, mutta komission puolella tuntuu, että se ei tarkoita mitään. Parlamentti joutuu jatkuvasti tässä kepittämään hieman komissiota, että sen kunnianhimon taso nousisi tuonkin alueen suhteen. Kiitoksia muista. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. AFAT järjestää avoimen kuulemistilaisuuden. Me harkitsemme myös syyskuulle. Eli tämä oli vain alku tähän keskusteluun. Kiitoksia. Sitten seuraava esitellistä kohta. Rova Tikao vielä. Anteeksi, en nähnyt. Da, domnule președinte, vreau să mulțumesc. Niin, kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Odita hänen puheenvuorostaan. Todellakin nyt on korkea aika, että Mustanmeren alue saa tärkeämmän osan. Me olemme järjestämässä syyskuussa kuulemisen ja minä toivon, että kollegamme osallistuvat myös siihen. Kyse on tärkeästä teemasta. Alueella on tärkeä panoksensa Euroopan unionin taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, mutta myös alueen vakaudelle. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt alkaa äänestys. Aika ei oikein ole, mutta haluaisin käyttää minuutin yhteen huomioon, jos voisit nyt seurata. Hyvät kollegat, tällä, tässä vaiheessa haluaisin toivottaa tervetulleeksi kollegan jälleen keskustelun, joka ei pitkään aikaan ollut, koska hän oli sairaana. Ja olen erityisen iloinen, että Joran Sislis on täällä jälleen. Hienoa, että olette keskustelun jälleen. Olemme kaikki iloisia, että olette jälleen terveenä täällä. Kiitoksia. Syömistä tervetuloa glauben sie das ist vielen von uns ein anliegen da bin ich ganz sicher viele haben uns haben wir haben oft darüber geredet olemme täällä usein puhuneet teistä että olemme teitä kaivanneet ja olette, on hienoa että olette jälleen täällä kyllä näin täytyy sanoa so jetzt kommen wir zur abstimmung das wichtigste ist getan sitten äänestykset tärkein on nyt tehty budjettiäänestys Herzogin mietintö hyvin monimutkainen Proseduuri toivottavasti saadaan tämä tehtyä. Ensinnäkin äänestyskortit. Minunkin täytyy tästä ottaa omani. Äänestyskortit onko mukana? Testataanko ensin? Niin, nyt äänestetään siitä, onko hyvä, että aloitetaan työt vai olisiko mieluummin pitää, pidetäänkö lomaa vielä. Äänestys alkaa. päättyy. Liian paljon jäseniä. Liian paljon EPP-läisiä Vloman puolesta. Ja, das sind zu viel. Also vier bei dem, vier bei... Neljä EPPllä liikaa, yksi vihreitä liikaa, EFD yksi liikaa ja sitoutumattomiakin yksi liikaa. Äänestyksessä olkaa tarkkana. No nyt aloitetaan. Ensimmäinen äänestys. Voisinko esittää nämä numerot niin, että nime, nimeän vain nämä viimeiset numerot. Eli nyt 00, johon liittyy suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 01 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 02 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 03 puolesta vastaan puol- tyhjää hyväksytty 04 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 05 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 06 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 07 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 08 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kokonaistarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. 68.10 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 69.01 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6110 tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää puolet hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6172 puolesta vastaan tyhjää hylätty näin raukeaa 6116 sitä täytyy äänestää. 6116 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6173 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6118 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6120 ja 6815 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6121, 6816 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälleen samanlaiset 6122 ja 6817 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6123, samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 ja 6819 identtiset puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. Jälleen samanlaiset 6126680 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6127, 6821 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 ja 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 ja 23 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Samanlaiset jälleen 6130 ja 6824 puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. 6131, 6825 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6132, 6826 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6133, 6827 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämähän on 64828 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko äänestää yhtenä ryhmänä? Voidaanko äänestää koko sivusta? Ei, vasta lausetta kun tästä sivusta ihan loppu 6138 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnistuuko seuraavankin sivun kohdalla niin? 6.14 ja tästä ryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan hylätty. 613 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voidaanko jälleen ryhmänä? Ei. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6175 puolesta vastaan hylätty. 6145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6146 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voidaanko sivun loppuun äänestää ryhmänä? Kuus 841 asti. 43 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset. Sitten 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6814 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 6176 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 6178 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Voidaanko jälleen vetää yhteen näitä? 56 59 asti. Neljästä yhdessä. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 6160 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6161 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6811 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6162 puolesta vastaan hyväksytty. 6182 siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta. Ei. Herra Pitikoffer, olkaa hyvä. No, ich bin, uh, ich möchte dem... uh... Puheenjohtaja, minä vastustan tätä suullista tarkistusta. Minun mielestäni suullisella tarkistuksella pyritään asiaan, joka, asia, joka on katettuna jo päätöksellä, jonka teimme 080501 kohdassa. Rouva Herzog, tähän liittyy 6125 tarkistus, joka sisällöllisesti on vastoin tätä suullista tarkistusta, joten minä vastustan tätä suullista. Laitetaan merkille, että herra Bytikofer vastustaa suullista tarkistusta, joten näin voidaan äänestää. Ei huomiota. Eli täytyy äänestää alkuperäisestä esityksestä 82 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää, näin päätetty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61, 70 puolesta. Puolesta. Näin, voisinko nähdä vielä vastaan? Tyhjää hyväksytty. Identtinen 6167 ja 6845 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta tyhjää näin hyväksytty. Ei loppuäänestystä. Tuleeko seuraavaan koneelliseen? Niin, Rova Hertsökille, joka ei ole tällä hetkellä paikalla. Onnittelut. Kiitoksia kaikille myötävaikuttaneille. Tämä oli vaikea työ. Sitten kollega Van Bremtin mietintö ja äänestys. Ensimmäisenä 24 tarkistus, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta. Mistake? Oh, excuse me, I have to a mistake. Luokaa anteeksi, minä tässä unohdin numeron neljä. Ensinnäkin tarkistus numero neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23. Ei kun numero 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta Anteeksi, se raukesi. Kiitos, kiitos. Sitten 24, tässä on suullinen tarkistus puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Numero 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan, hyvä, tyhjää hyvä, hylätty. 27 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 kohta kohdalta ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Otanpa uudestaan 43 puolesta vastaan Täytyy tarkistaa koneellisesti. 43. Koneäänestys. Äänestys alkaa. puolueesta nyt on kolme ääntä liikaa ja vihreällä yksi liikaa. Kone kertoo minulle kaiken ja kone ei valehtele. tai sitten joku muu äänestää vihreiden puolesta. Tämä vasta rikos olisikin. Täällä on vieläkin yksi vihreä liikaa. Olisin kyllä kiitollinen lisävoimista, mutta e- ei nyt tällä lailla takaoven kautta. No niinhän me kaikki toivomme lisää lisävoimia. Voisiko herra Lange nyt vetää tämän huomionsa pois? Täällä on vieläkin yksi kansanpuolen jäsen liikaa, yksi vihreä liikaa ja yksi sitoutumaton ja niin poispäin. Ei tässä tule mitään. Yksi vihreillekin liikaa, kaksi EFDtä liikaa ja yksi sitoutumaton. Todella hauskaa, että tähän tulee tänne porukkaa mukaan todella, toivottavasti myös äänestyksen jälkeen. Meitä nyt näkyy vain kolme. En tiedä, onko täällä haamuja meissä. No, Kode, kyllä sanoit, että teitä on liikaa. Joku on varmaan peukalonut näitä koneita, ei tässä mitään muuta selitystä nyt. Mutta äänestyksestä ei nyt tule kyllä yhtään mitään, sori vaan. Mikäli äänestäjä on liikaa, niin emme voi näin toimia. Tietokone minulle kertoo. Tietokone voi erehtyä, mutta tietokone toteaa, että on yksi vihreä liikaa, kaksi EFDn edustajaa liikaa ja yksi sitoutumaton liikaa. Joko te nyt ratkaisette tämän keskenään, tai sitten täällä istutaan vielä aamuunkin asti. Also wir stimmen nochmal ab. Einverstanden, vielleicht hat die Maschine ein... No ehkä kone tässä nyt erehtyi. Otetaan uudestaan. Aloitetaan taas tyhjästä. Pistäkää koneenne nollille. Äänestys alkaa uudestaan nyt. Äänestäkää. Ongelma ratkaistu. Sama ongelma kuin äskenkin. Tämä on erittäin niukka äänestys muutoinkin parin äänen erolla. Otetaanpa uudestaan käsiä nostamalla. Okay. Al-Sekretariat zählt. Sihteeri laskee käsipystyyn. Kuka kannattaa tätä tarkistusta? Puolesta äänet. Mikä sen numero nyt olikaan? Kiitos. Vasta-äänet. 24. Tyhjät äänet vielä, ei tyhjiä. 22 puolesta 24 vastaan hylätty. Toivottavasti tämä nyt täsmää ja toivottavasti laskuissa ei menty sekaisin. Näin ollen kompromissi numero 5 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta Siinä on suullinen tarkistus, joten puolesta edelleenkin vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53. Siellä on taas tarkistus rouva Eekiltä puolesta. Se on teille kirjallisesti jaettu kyllä. Rova van Bremt, olkaa hyvä. I'll just read it out loud. I think all the shadows, um... Minäpä luen kaikki varjot, tuntenevat sen, mutta se on kyllä eri kuin luettelossa on. Ja siinä sanotaan, että kun luodaan fasiliteetteja, joita huomioon soveltamisaika ja lopullinen päätös ei saa mennä puolta vuotta yli riippuen loppu edunsaajalle tulevalle tuotteelle. Kiitos tästä selvennyksestä. Suullinen tarkistus uudessa muodossaan tarkistukseen 53 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kiitos. 54. Jälleen suullinen tarkistus. Pitääkö tästä nyt sitten äänestää? Suullinen tarkistus. Tarkistus 54 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 raukeaa. 8 budjettivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdytasan kappaleet eh, tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Ei kun anteeksi. Budjettivaliokunnan tarkistus yksi ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettivaliokunnan kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista suullisella tarkistuksella höystettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 16 ja 18 yhtään ryhmänä puolesta 17, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 hyväksytty. Siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin ollen loppuäänestys seuraavana. Otetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta neljä tyhjää ei, neljä tyhjää ei kukaan vastaa. Selkeästi yksimielisesti hyväksytty. Ja kiitoksia Rova van Bremtille ja kaikille muillekin, jotka työstivät tätä aihetta. Näin ollen tämä estyslistan kohta on loppuun käsitelty. Wir kommen damit zum Punkt 9. Näin tullaan kohtaan yhdeksän muutetussa esityslistassa teollisuuspolitiikka globaalistumisen aikakaudella ja herra Langella on puheenvuoroja vain hänellä. Olisin kiitollinen, jos voisitte lähteä salista hiljaa. Herr Vorsitzender, <laughs> Liebe Kolleginnen. Kiitoksia. Hyvät kollegat. Hyvät kollegat ja kollegattaret. Nyt me olemme peräänkuuluttamassa kehittämässä uutta dynaamista teollisuuspolitiikkaa uhkaa. Tässä on kaksi eri näkökuntaa, näkökantaa. Toisaalta on erittäin tärkeää muistaa, miten tärkeä teollisuus on unionin toiminnalle. Kolme neljäs osaa EUn viennistä koostuu teollisuustuotteista. 25 prosenttia arvon muodostuksesta tulee teollisuuden puolta, mutta kuitenkin usein ollaan teo- sitä mieltä, että teollisuus on vanhentunutta toimintaa, liikaista, saastuttavaa, ja sen vuoksi halutaan vastustaa teollisuuspolitiikkaa. Nyt halutaan luoda uutta dynaamista sellaista. Uudistuspolitiikkaa tarvitaan teollisuudenkin puolella. Johtolankana tässä on se, että joudumme kamppailemaan sen puolesta, että pidetään yllä eurooppalaista teollista pohjaa, eurooppalaista teollisuutta, ja muistetaan, että halutaan säilyttää samalla laadukkaita työpaikkoja. Kyse on 15, yli 15 miljoonasta, miljoonasta ihmisestä, joka tekee työtä tällä alalla Euroopassa. Siksi on tärkeää, että nyt me todellakin puutumme tähän aiheeseen ja pyrimme viemään teollisuuspolitiikkaa juuri tällaiseen suuntaan, koska meillä on edessämme uusia haasteita, jotka ovat nostaneet päätään viime vuosina. Tietystikin globaalistumispaineet vain kasvavat muista maista. Muissa maissa avautuu uusia markkinoita ja tilanteet muuttuvat, kilpailu kiristyy. Ja juuri innovaatiokyky teollisuuden puolella on se ala, jota täytyy vahvistaa, jotta pysymme kilpailussa mukana. Kustannusstrategiat, kustannus- tai hintapuolella emme voi puuttua, vaan pikemminkin me täytyy teknologiapuolella olla johtavassa asemassa, jotta pystymme pistämään kampoihin kilpailussa. Tietystikin ekologiset haasteet ovat ilmiselvä asia, mikäli haluamme ottaa vakavasti ilmaston lämpenemisen ja haluamme rajoittaa lämpenemisen kahteen asteeseen, niin meidän täytyy todellakin myöskin teollisuuspohjaa uudistaa uuden aikaista, käyttää resursseja tehokkaasti hyväksi ja tuottaa mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä. Teollisuuden puolella täytyy taistella tämän puolesta ja tietystikin tarvitaan myöskin, täytyy kehittää myöskin sellaisia toimia, jotka lisäävät toisaalta kilpailukykyä ja tuotantoa, mutta toisaalta toimitaan ekologisesti ja myöskin väestötieteellinen kehitys täytyy ottaa huomioon. Tämä on tällä hetkellä jo nähtävissä työmarkkinoilla ongelmien muodossa. Pätevän henkilöstön työntekijöiden löytäminen on jo vaikea jollakin aloilla. Ja kun kaikki vanhe, vanhenevat, silloin tämä ongelma vain kärjestyy entisestäänkin yhteiskunnallinen rakenne, päästörakenne ja sen muuttuminen edellyttävät ehkä uusia tuotteita ja uusia tuotantotapoja. Tämä on jo suuri haaste tänäkin päivänä. Nämä ovat minun johtolankani tai ajatukseni, peruslähtökohtani tässä mietinnössä. Ja lisäksi meidän täytyy viedä teollisuuspolitiikkaa aivan uusille urille. Tietystikin komissio on esittänyt ensimmäiset pohdintansa EU 2020-strategian yhteydessä jo ja luonut tällaisen lippulaiva-aloitteen, laskenut sen liikkeelle 13. lokakuuta. Komissio tulee tekemään esityksensä asiasta ja sitten meidän täytyy yhdessä ottaa siihen kantaa. Minun uskoakseni teollisuuspolitiikan uudelleen määrittely edellyttää sitä, että hieman otamme etäisyyttä interventiopolitiikkaan ja pohdimme parempia tapoja ohjata teollisuuspolitiikkaa. Interventiota eivät välttämättä ole järkevä tapa toimia kaikilla aloilla. Lisäksi meidän täytyy unohtaa politiikka, joka johtaa siihen, että luodaan vain puiteedellytykset ja markkinat sitten hoitavat lopun tässä alustavassa työasiakirjassani olen pohtinut teollisuuspolitiikkaa ja hahmotellut sitä sellaisella tavalla, että toisaalta otetaan huomioon horisontaalinen taso, jolla luodaan tietyt puiteolosuhteet, puiteedetykset, mutta meidän täytyy olla myöskin alakohtaista politiikkaa tiettyjä teollisuuden sektoreita varten erityisestikin. Jotkut alat edellyttävät läheisempää huomiota. Ja kun tarkastellaan tätä horisontaalista tasoa, niin tietystikin innovaatioketjuja täytyy kehittää. Mehän juuri puhumme tutkimuksen puiteohjelmasta ja sen yksinkertaistamisesta. Nähdäkseni on vielä monia rakennuspalikoita, jotka täytyy saada kuntoon. Ne ovat kaikki palasia innovaatioketjussa. Kaikki täytyy saada kuntoon, jotta eurooppalainen teollisuuspolitiikka ja innovaatiopolitiikka voivat toimia optimaalisella tavalla. Toiseksi Tietystikin on kyse myöskin siitä, että parannetaan luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä. Viime vuosina on yhä useammin havaittu, että työn tuottavuus on kyllä kehittynyt, mutta resurssien luonnonvarojen käytön tehokkuus ei ole kehittynyt niin hyvin. Tätä taustaa vasten uskon, että mikäli haluamme olla teknologiapuolella johtavassa asemassa, meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota tähän puoleen. Tietystikin tähän kuuluu osaltaan se, että meillä täytyy olla järkeviä indikaattoreita näiden asioiden mittaamiseksi ja arvioimiseksi. Ja yritykset joutuvat sitten itsekin arvioimaan ja mittaamaan ja osoittamaan oman luonnonvarojen käytön optimaalisuutensa, tehokkuuden. Ja raaka-aineet ovat tässä merkittävässä asemassa tietystikin. Viime viikolla julkisestikin keskusteltiin voimakkaasti ulkoisesta energiansaannista, luonnonvarojen saannista, raaka-aineiden tuonnista ja siitä, miten tämäkin puoli on hyvin voimakkaasti monopolisoitunut. Esimerkiksi kolme yritystä Malmien osalta hallitsee 75 prosenttia markkinoista, joten raaka-aineiden saanti täytyy saada asianmukaiseen kuntoon ja luoda myöskin eh, oikeudenmukaiset olosuhteet, puiteedellytykset raaka-aineiden hankintaa varten, olipa sitten kyse teollisuudesta tai muusta. Meidän täytyy entistäkin vahvemmin myöskin kierrättää raaka-aineita ja myöskin käyttää paremmin Euroopasta löytyviä luonnonvaroja. Esimerkiksi geotietopankin perustaminen Euroopan tason luonnonvarojen sääntelemiseksi olisi tarpeesta, koska silloin tietä, tiedettäisiin, mitä kaikkea on saatavilla ja miten sitä voidaan optimaalisesti käyttää hyväksi. Energian saanti on kahdellakin tapaa teollisuustuotannon kannalta tärkeää tietystikin. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että energia on riittävästi saatavilla ja toiseksi energiaa täytyy käyttää hyväksi sellaisella tavalla, että ilmaston suojelun vaatimukset täyttyvät. Ja teolliset, täytyy samalla kehittää uusia teollisia työpaikkoja. Täten tässäkin suhteessa voisimme toimia paremmin kuin mitä tähän asti on toimittu. Ja sitten teollisuuden rakennemuutos ja sen tukeminen. Tietystikin kaikkia teollisuuden rakenteita ei voida säilyttää tai ylläpitää. Joskus on tilanteita, joissa että syntyy suuri katastrofi ja sitten lähetetään palokunta paikalle, mutta silloin on liian myöhäistä toimia hiilen ja teräksen osalta esimerkiksi hiili- ja terästeollisuudessa, kun tehtiin rakennemuutoksia, tähän tarvittiin voimakkaita sosiaalisia, yhteiskunnallisia tukitoimia tämän mahdollistamiseksi. Meidän täytyy tämäkin puoli ankkuroida voimakkaasti mukaan. Sitten kun lapsi on jo tippunut pesuveteen, on hieman myöhäistä toimia. Pikemminkin täytyy ryhtyä suunnittelemaan teollisuuden rakennemuutosta siten, että vanhojen menetettyjen työpaikkojen tilalle ollaan suunnittelemassa jo uusia. Rakenne rahastopolitiikan kautta voidaan tätä prosessia tukea. Työntekijöiden pätevyyden parantaminen ja lisääminen koulutuksen avulla on tärkeä asia, mukaan luettuna korkean tason koulutus. Ja tässä täytyy tarkastella sekä perinteistä koulutusta, peruskoulutusta, että yliopistotason koulutusta. Kumpakin täytyy tukea. Polina 2 prosessi voi tässä astua mukaan. Voimakkaampia toimia tarvitaan tälläkin puolella. Tässä vain muutama seikka, jotka liittyvät horisontaaliseen tasoon. Tämän lisäksi olen tehnyt joitakin ehdotuksia, jotka liittyvät alakohtaisiin toimiin. Ne löytyvät niin ikään tästä työsekirjastani. Tietystikin tässä on pohtinut klassisia aloja, kuten auton rakennusta, laivarakennusta ja terästeollisuutta, mutta näiden on myöskin joitakin uusia teollisuuden aloja, teollisuustuotantoaloja, esimerkiksi tuulivoima. Sitäkin puolta pitäisi tukea alakohtaisella tavalla. Korkean tason työryhmä. Tässä voidaan tässä asemassa siellä puolella voidaan asettaa tavoitteita ja toisaalta myöskin pohtia täytäntöönpanoa. Teillä on nyt tämä työasiakirja edessänne. Siinä on 15 avainehdotusta, jotka nähdäkseni ovat tärkeimpiä, niistä voidaan tietystikin keskustella, mutta lopuksi vielä yksi aspekti täytyy ottaa huomioon. Teollisuus voi, tai politiikka voi toimia ainoastaan, mikäli integraatio toteutuu. Minulla on sellainen tunne, että komissionkaan puolella tämä ei aina onnistu. Esimerkiksi digitaalipuoli ja toisaalta teollisuuspoliittinen puoli ja sitten ympäristöpuoli. Komissionkin puolella täytyy voimakkaasti yhdistää nämä tavoitteet toisiinsa, niin että kulkevat käsikädessä ja integraatio tarvitaan myöskin eurooppalaisessa politiikassa ja jäsenvaltioiden politiikassa. Artikla 173 täytyy aktivoida, koska muutoin tuskin on mitään järkeä edes pyrkiä näihin tavoitteisiin. Ilo mielen jäänyt odottamaan teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne. Kiitoksia kollegalle. Viittaan jälleen siirryt 11.30 tulevat Belgian ministerit. Ja siihen mennessä täytyy hoitaa kaksi esitystä kohtaa, mikä tarkoittaa, että yksi, kello 11 pitää aloittaa seuraavan kohdan käsittely. Tähän kohtaan 10 on vielä puheenvuoropyyntöjä, mikä tarkoittaa, että teidän pitäisi puhua lyhyesti. Seuraavaksi varjoesittelijä Rouva Krosteet ensimmäisenä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Todellakin olen tarkkaan tutustunut esittelijämme työasiakirjaan, pannut merkille, että hän suuntaa 15 kohdan pohjalta tätä uutta talou- teollisuuspolitiikkaa. Meillä on nyt sellainen huoli kuitenkin, ja minä epäilen, että loppujen lopuksi meillä vain on hurskaiden toiveiden luettelo, ja meidän täytyy ennen kaikkea kuitenkin välttää tämän tyyppistä. Se olisi nimittäin vahinko näin tärkeässä perustavanlaatuisessa mietinnössä näinä aikoina, kun meidän täytyy kriisiin löytää vastauksia. Minä haluaisin ottaa kolme akselia. Ensinnäkin eurooppalaiset ketjut on tärkeää, että me pystyisimme määrittelemään painopisteet kohdentumaan niihin. Totta kai ajatellen teknisiä ohjelmia, suuren mittakaavan ohjelmia, jotka edellyttävät eurooppalaista ponnistusta. Ja meidän täytyy antaa suuntaa sellaisille aloille, jotka ehkä tuovat kasvua Tästä puhui esittelijä lyhyesti. Jos ajatellaan, minkälaista lähestymistapaa meidän täytyy omaksua, horisontaalista vai alakohtaista, molemmat ovat tärkeitä mielestäni. Voidaan miettiä, minkälainen vaikutus on joillakin aloilla, tämä horisontaalinen lähestymistapa, ja totta kai kiinnittää erityisesti huomiota suuriin hankkeisiin. Se on siis se alakohtainen lähestymistapa. Totesin vielä, että kaikki kumppanimme ja kilpailijamme tekevät näin maailmalla. Amerikan strategiassa innovaatiokysymyksissä. Obama on päättänyt strategista viime vuoden elokuussa. Siellä on lyöty lukkoon alakohtaisia painopistealueita varsinkin puhtaissa ajoneuvoissa tai terveyspalveluissa. Alakohtainen lähestymistapa edellyttää rahoitustakin, kuten se kirja totesi. Totta kai tarvitaan valppautta, ettei talousarvio enää kasva. Tässä täytyy tarkkaan miettiä painopistealueet. Ja täytyy myös rahoitusvälineet määritellä tarkkaan. Ei pidä mitenkään olla peloissaan riskipääomankaan kohdalla. Ja voidaan ajatella suuremmissa hankkeissa velkaantumistakin. Se on ihan hyväksyttävissä, totta kai kun on takuita. Totesin vielä, että on erittäin tärkeää, kun puhutaan innovaatioista, niin en sitä puhu nyt, mutta kun sitä puhutaan, niin täytyy huomioida myös, ettei pelkästään innovaatioon keskitytä perinteinen ala, kuitenkin tarjoaa paljon työpaikkoja, kuten esittely totesi, niin se täytyy säilyttää ja sitä täytyy suojella. Innovaatio ei voisi muodostua tuotannoksi, ellei meillä ole vahvaa perinteistä teollisuutta – joka säilyy Euroopan maaperällä. Tämä on siis täydentävää. Tutkimus, innovaatio ovat tärkeitä kilpailutekijöitä yrityksissä, mutta tiedämme myös, että Euroopan unionin täytyy olla houkutteleva. Ollakseen houkutteleva täytyy välttää sitä, että ei ole kovin monimutkaista hallinnollista taakkaa PK-yritysten harteilla. Meillä on politiikkaa, siitä puhutaan jatkuvasti että hallintotakaa pitää keventää. Mutta nyt sanoista tekoihin täytyy olla tehokkaampia kuin olemme olleet. Täytyy määritellä, määritellä myös innovaatio tarkemmin, se on pelkästään tekniikkaa, se on luovuutta, markkinointia, suunnittelua ja paljon muutakin kuin vain tekniikkaa. Sitä paitsi tässä yhteydessä meidän täytyy, ja kuten esittelijä totesikin, täytyy olla valppaina, että täällä hyvää koulutusta tarjolla. Tässäkin tarvitaan tukea, apua korkealaatuisesta koulutuksesta kolmanneksi, ja siihen lopetan. Meidän täytyy Euroopan teollisuuden kilpailukykyä vahvistaa sisämarkkinoita syventämällä. Ja määrätietoista vientipolitiikkaa tarvitaan, jossa ajatellaan sitten kaupankäyntiä reilun säännöin Euroopan unionin säännössä ei pidä asettaa kyseenalaiseksi nykyisiä sääntöjä, mutta täytyy hyödyntää sitä, mitä kilpailijamme tekevät maailmalla. Paremmin sopeutua siihen, mitä he tekevät. Euroopan unioni ei voi järkeillä pelkästään omien rajojen sisällä. Täytyy muistaa, että me ole ainoa alue maailmalla, jossa valtion tukia säännellään. On unionin ulkopuolisia maita, joissa ei haluta tätä. Jos me haluamme välttää yritysten katoamisen ulkopuolelle tai kilpailua, niin täytyy miettiä, mitä muualla tehdään. Ja voidaan tehdä jopa samoin. Jos Euroopan unioni ei voi rajoja poistaa tai estetä poistaa kaupunkia, niin varsinkin jos ajatellaan tarjouskilpailuja, julkisia hankintoja, niin tässä tarvitaan vastavuoroisuutta. Muun muassa ympäristökysymyksissä. Euroopan unioni myös taitotietoa. Se on tämä made in puoli. Täytyy korostaa tuotteiden laatua. Täytyy osata myydä tätä laatua ulkopuolelle. Jos emme osaa myydä, niin me kyllä osaamme jotain tehdä, niin kyllä he osaavat puolestaan muualla myydä, toisin kuin täällä. Lopuksi, kuten esittely totesikin, raaka-aineiden saatavuus on tärkeää. Komissio on juuri määritellyt 14 raaka-ainetta, jotka ovat kriittisiä, ja niiden kulutus kuulemma kolminkertaistuu tulevina vuosina. Tässä tarvitaan vihreää tekniikkaa, Kiina, Brasilia, Kongo on demokratian tasavalta tärkeimpiä tuottajia. Ne rajoittavat puolestaan vientiään. Tässä tarvitaan rinnalla myös aktiivista diplomatiaa, rajoituksia vastaan tai VTOn sääntöjen rikkomista vastaan ja totta kai täytyy myös jätteiden huollossa miettiä mahdollisuuksia. Ehkä siellä löytyy voimavarapuutteessa jotain vastapainoa. Ja sitten ihan lopuksi nopeasti puheenjohtaja on erittäin tärkeää, ettei unohdeta ympäristönäkökohtiakaan – kun me haluamme vihreää taloutta. Mukaan on otettava automaattisesti ympäristöhuolet päätöksenteossa, mutta totta kai huomioiden, että se on kestävällä pohjalla myös teollisuudessa. Kiitos. Kollega Tsimarkakis, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin viitata siihen, että Kros, teet kun ajatellaan, miten voi puhua teollisuuspolitiikasta, niin Ranskassahan on hyvin vahvasti puhuttu teollisuuspolitiikasta ja sitten muissa maissa, kuten niissä, se Saksassa, se on ollut vaikeampaa. Mutta tämä talouskriisi on johtanut meidät siihen, kuten herra Lange sanoi, että kun ajatellaan tätä, niin mukaan likaista teollisuutta, niin se on kuitenkin sellainen, josta voimme olla ylpeitä, joka on talousveturina ollut, niin voi, on hyvä, että voidaan puhua talouspolitiikasta. Esittelijätä haluaisin tukea. Niin on puhunut siitä, että me tarvitsemme kestävää jatkokehitystä teollisuuspohjalle, tarvitsemme rahoitusmarkkinoiden uudelleenjärjestelyä, jotta teollisuus voi kehittää ja innovaatio on tässä avainasemassa. Herra Linge, haluaisin kuitenkin samaan aikaan muistuttaa, että näen myös kriittisesti jotenkin esimerkiksi se, että Voimmeko mennä eteenpäin dirigistisesti ja protektionistisesti? Me voimme mennä, meillä on hyviä tuotteita, voimme ajatella myös kilpailuja esimerkiksi autoissa. Joissakin segmenteillä meillä on enemmän kuin 80 prosenttia maailman tuotannosta. Siinä ei tarvita, tarvita protektionismia, tarvitsemme hyviä tuotteita siellä. Pitää jopa enemmän katsoa, että markkinavoimat osoittavat meille tien parhaaseen teknologiaan. Hyvät kollegat, me teemme hyvin tarkkoja asioita EUn puolesta että, ja esittelemme, että miten paljon tarvitsemme hiilidioksidipäästöjä. Siihen sivuuteen mennessä näin tällaiset tarkat äh, määritelmät eivät auta eteenpäin. Meidän täytyy katsoa hyvin tarkkaan sitä, että parhaat teknologiat pääsevät läpi äh, markkinavoimien kautta. Rava Grosset puhui siitä, että tutkimuksen tukeminen on suuri osa, mutta vain sitten kun, silloin, kun onnistuu, onnistumme saamaan innovaatiot etusijalle. Me voimme myydä sitä, mikä on innovatiivista. Eli tutkimuksen puitteohjelmien puitteissa täytyy kiinnittää tähän asiaan huomiota. Kestävyys. Herra Lange kaikki ovat samaa mieltä siitä kanssanne. Sen täytyy olla yksi ratkaisevista johtoajatuksista tulevalle teollisuuspolitiikalle, mutta kestävyys tarkoittaa myös teho, enemmän, enempää tehokkuutta. Se tarkoittaa, että korkea teknologia käytetään yhä paremmin, jotta voidaan käyttää yhä paremmin resursseja hyväksi. Sen vuoksi tämä on teollisuuslähestymistapa, joka saa aikaan uusia tuotteita innovaatiota. Täytyisi myös katsoa herra sitä, että että EUlla on suuri uskottavuus, mitä tulee tiettyihin asioihin. Tupakointiasiat esimerkiksi voidaan kampanjoida siinä ilman, että määritellään tarkat normit ja tarkat tavoitteet. Täytyy myös markkinavoimien antaa asian vaikuttaa. Mutta ei voiskaan myöskään unohtaa pien, pienmuotoista teollisuutta Heillä on paljon äh, byrokraattista rasitetta, raportointivelvollisuutta, joka osittain johtuu EUsta. Siinä täytyy katsoa, että byrokraattisia esteitä voidaan purkaa. Olen täysin samaa mieltä Rovakrastetin kanssa, kun jos puhutaan tästä made in asiasta, meidän pitäisi olla omien tuotteidemme puolesta. Amerikkalaisilla on made in vaatimus, meillä sitä ei ole. Tätä täytyy sanoa, mistä tuote tulee. Kiinalaisilla ja japanilaisilla se on, meillä sitä ei ole. Mielestäni se on väärä politiikka ja sen vuoksi olen Meidinin puolesta hyvinkin selvästi. Viimeinen kohta. Meidän täytyy näihin tuotteisiin panostaa. Vain näin eurooppalainen teollisuus saadaan vakuuttamiskykyiseksi, että se voi meidän vakuuttaa. Esimerkiksi Airbus. Airbusissa olemme onnistuneet. taistelemaan takaisin näitä globaaleja markkinaosuuksia ja pääsemme jopa johtoasemaan. Eikä siis mikään näistä auta, jos emme pysty kommunikoimaan näistä asioista kansalaisille. Poliitikoiden, meidän täytyy tehdä keskustelussa kansalaisten kanssa. Kiitoksia. Kollega Kiitoksia sitten kollega Bütikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että Katson, että herra Langen asiakirja löytää hyvää lähtökohta keskustelulle. Moniin seikkoihin on jo viitattu keskustelussa. Minäkin katson, että on tarpeellista ja aivan oikein ajatella, että mikäli haluamme ottaa vakavasti teollisuuspolitiikan kehittämisen, niin kuin herra Ferlangin peräänkuuluttaa, emme voi onnistua tässä, mikäli olemme liian kapea katseisia. Tässä on koko joukko tärkeitä yhteiskunnallisia puiteedellytyksiä, jotka täytyy myöskin muistaa, mikäli halutaan puuttua teollisuuspolitiikkaan. Näin minä ymmärsin herra Langin puheesta, että juuri näin hän pyrkii tekemään. Ottaa, hän ottaa nämä reunaehdotkin huomioon. Kun haluamme keskustella teollisuuspolitiikasta ja luoda jonkinlaisen vision eurooppalaista tulevaa teollisuuspolitiikkaa varten, uskoakseni Ei olisi mitään turhaa toimintaa, mikäli otettaisiin huomioon myöskin nämä yhteiskunnalliset vaatimukset ja pistettäisiin paremmin täytäntöön. Mikäli oikein ymmärsin, mitä Rova Kroste totesi, niin minä olin hieman eri mieltä. En haluaisi ymmärtää teollisuuspolitiikkaa Euroopassa sellaisella tavalla, että apinoimme muita, katsomme mitä muut tekevät ja teemme sitten samalla tavalla. Eikä mikäli joku tekee yhdellä tavalla, niin me emme voi tehdä jollakin toisella tavalla, vaan pikemminkin minä olisin ylpeä eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta, jota kehitetään riippumattomasti, eikä aina vain matkita muita, vaan pikemminkin olemme edelläkävijöitä ja kaivamme itsellemme aivan uutta uraa, emmekä vain matki muita. Yksi seikka vielä on kysymys, joka, taikka suhde, joka valitsee eurooppalaisen teollisuuspolitiikan ja toisaalta globaalien tekijöiden välillä. Eurooppalainen teollisuus on jo pitkälti globaalistunutta Suuret investoinnit on tehty esimerkiksi Kiinasta käsiin taikka Kiinan suuntaan joten eurooppalainen teollisuus on jo sinänsä sellaista, että se on globaalistuvassa maailmassa toimivaa teollisuutta. Meitä joka tapauksessa toimia globaalisti ajatellen. Eurooppalaisessa kontekstissa täytyy ehkä hieman selkeimmin käsitteen keskustella näistä asioista. Ja myöskin johdonmukaisuutta tarvitaan ja selvästäyspolitiikkaa, joka vie teollisuutta johonkin tiettyyn suuntaan. Tietysti olemassa kansallisia perinteitä Tämä on totta, herra Shatsimarkakis. En ole varma, että nyt voimme tehdä yhden suuren hyppäyksen ja sitten yhtäkkiä meillä on eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jossa kaikki ovat mukana. Kaikki tekevät samalla tavalla. Meidän pitäisi pikemminkin keskittyä muutamaan keskeiseen seikkaan eurooppalaisessa politiikassa. Ja teesi, että markkinavoimat itse hoitavat asian ja luovat parhaasta mahdollista teknologiaa, niin en ole aivan samaa mieltä. Atomivoima on hyvää teknologiaa, mutta pelkkällä markkinoiden tuella tätä ei ikinä ei saati aikaan, koska ilman subventioita ja tukia atomivoima ei ikinä, ydinvoima ei ikinä voisi toimia. Ja tämä vain kommenttina sille niille, jotka vastustavat sitä, että ylhäältä päin ohjataan. Innovaatioista tuen sitä, mitä Ora Kroste totesi, kun hän tällainen laajamittainen käsite innovaatioista. Olisi hyvä, mikäli tämä käsite, jonka komissio on jo kehittänyt, human-centered innovation, eli ihmiskeskeinen innovaatio, äh, otettaisiin todesta, eikä unohdettaisi tätäkään puolta, kun innovaatioita arvioidaan. On hienoa, että luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön painotetaan, kiinnitetään huomiota. Tätä ei välttämättä voida aina mitata tuotteita tuotteen osalta, vaan koko yrityksen toiminnassa pitäisi tarkastella resurssien käyttöä kaikessa muussakin toiminnassa, eikä pelkästään lopputuotteessa. Kyse pelkästään raaka-aineista, vaan muustakin. Minun nähdäkseni olisi erittäin tärkeää erittäin avoimella tavalla tarkastella myöskin markkinatilannetta. Ranskassa on juuri ryhdytty tällaiseen aloitteeseen ja keskusteltu siitä esimerkiksi, että kun rauta malmia kaivetaan ja sitten se joutuu suurten spekulaatioiden, keinotteluiden kohteeksi, niin tämäkin on yksi aihe, joka sivuaa eurooppalaista talouspolitiikkaa. Kauppapolitiikka niin ikään osittain menneisyydessä har- käytiin, harjoitettiin samalla teospolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa, koska loppujen lopuksi nämä kulkevat käsikädessä, mutta minun mielestäni tämä on ehkä hieman väärin ajatella, että teollisuuspolitiikka on kauppapolitiikalle alisteista. On eri, olisi erittäin tärkeää, kun tarkastellaan työntekijöiden pätevyyttä, painottaa sitä, että nuorten asemaan kiinnitettäisiin erityishuomiota, koska nuorten työttömyys on korkeammalla kuin koskaan. Ja toisaalta on kyse vanhemmista ihmisistä, väestötieteellisestä kehityksestä ja myöskin esimerkiksi insinöörien koulutuksesta. Rostokissa hiljattain Nimittäin yritys nimeltään Suslon, joka on intialainen tuulivoimayritys. Yritys totesi, että me siirrymme Saksaan, siirrymme toimintamme Saksaan, koska Saksassa koulutus, varsinkin insinöörien koulutus, on erinomaisella tasolla. Mutta mikäli tulemme niin pitkällä, että me koulutamme niin vähän in, insinööriä Saksassa, että joudumme tuomaan insinööriä Intiasta, niin silloin asiat menevät kyllä hakoteille. Insinöörien koulutus on, olisi erittäin tärkeää. Kiitoksia. Nyt oikeastaan pitäisi päättää tästä kohdasta keskustelu. Jos haluamme käsitellä vielä toisen kohdan, meillä on kuitenkin vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä. Mitäs nyt tehdään? Kysyn teiltä pyyntöni on, että voisiko joku harkita vetämänsä puheenvuoropyyntönsä pois. Ja sitten muut puhuisivat lyhyesti. Ehkäpä 6-7 minuuttia voin antaa. Sitten seuraavankin, seuraavankin esittelijällä olisi mahdollisuus saada keskustelua mietinnöstään. Ja 11.30 meillä on vieraita. Heitä voi odotuttaa viisi minuuttia, mutta ei pidempään. Voidaan jatkaa ja kaikki voivat puhua niin pitkään kuin haluat ja sitten pitää tavata jälleen iltapäivällä. Ei aloiteta nyt sitten menettelytapakeskustelua. Ehkä esitte voisivat puhua. Puhuivatko he kaikki jo Kyllä, puhuivat kaikki, sanoi että Ei minun mielestä kaikki varjoesittäjät ovat vielä puhuneet. Näin. Juuri sanottiin, että kaikki varjoesittäjät, eikö? No ensin kaikki varjot, se on ihan oikein. Puheenjohtaja, haluaisin kiinnittävän huomiota toimintavan kirjallisesti ja sähköpostitse nämä kaikki. Mutta emme voi jatkaa tähän tyylin työntekoa. Täällä on puhujia, jotka käyttävät 10 minuuttia, sitten muut eivät sen jälkeen puhua. Tästä täytyy nyt organisoida konkreettisesti työ niin, että jokainen ryhmä saa puhua. Tämä jo kolmas kerta, kun me emme saa puhua. Minun mielestäni on erittäin tärkeää nyt organisoida työ, saada puitteet sille. Nyt minä lähetän kirjallisesti ja pitäydyn puhumasta. Siinä olette oikeassa. Ensin jokainen ryhmä saa puheenvuoron, sinä olette oikeassa, se on se ensimmäinen asia. Ja se tehdään joka tapauksessa vielä ja sitten katsotaan miten eteenpäin. Sopiko? Auttakaa nyt vähän. Ensimmäisenä on nyt kollega Hanan puheenvuoro, koska teidän ryhmästä ei ole kukaan vielä puhunut. Teidän vuoron, olkaa hyvä. No kiitoksia. Lyhyesti, vaikka se vaikea onkin. Jos ajatellaan viime kriisiä, niin on syytä miettiä kokonaan uudelleen mahdollisuuksia hiukkasen eri tavalla. Ainakin pannaan tämän kit- katkeran kalkin ympärille suklaata, että se on helpompi niellä. Kaikki ei ole käsitelty, vaikkakin mielenkiintoista on käsitelty, että se teollisuus kunnioittaisi ympäristöä, paremmin ja vakavassa hengessä, mutta sosiaalisesti ei yhtikäs mitään. Ja se kuitenkin myös on tärkeää teollisuuden kannalta. Tyypillistä kehitykselle on, että halutaan tuotantoa lisätä niin, että vähemmän työpaikkoja ja palkat alas, niin että vaan tyydyttää pelkästään yksi taho, nimittäin osakkeenomistajien vaatimukset. Euroopan teollistuminen hyödyntää nousevia talouksia. Yksi esimerkki lähellä minua on yritys, joka on erikoistunut ydinteollisuuden suodattimiin, mutta nyt Amerikat ostivat yrityksen, ottivat patentit ja hävittävät teollisuuden meillä. Ja meidän täytyy myös, miten työpaikkoja häviää jatkuvasti vain voiton tavoittelun vuoksi. Meillä on kuin yhtä teollisuuspolitiikkaa. Ja me tarvitsemme nyt ur- urheutta, että saadaan aikaan teollisuutta, joka tukeutuu ennen kaikkea tarpeeseen vastata kansalaisten tarpeisiin. Jos sanotaan tälle kyllä, niin silloin yhteiselle politiikalle kyllä, jos otetaan väestön tarpeet huomioon, ja kyllä yhteiselle teollisuudelle, joka kunnioittaa ympäristöä – energiaa ja raaka-aineita ja kyllä teollisuuspolitiikalle, joka ottaa huomioon myös tarpeen kehittää koko aluettamme. Kyllä yhteiselle teollisuuspolitiikalle, joka kunnioittaa palkansaajien oikeuksia ja sosiaalista asemaa. Ja kyllä yhteisellä politiikalla, joka saa tukea myös jäsenvaltiolta, tukea ja Euroopalta tukea. Ainoa ongelma on, että kaikki on ristiriidassa markkinoiden etujen kanssa, varsinkin ristiriidassa eurooppalaisen rakentamisen kanssa. No sitten muutetaan vain perustuslakia. Next Woche Paul Rübig. Sitten Paul Rübig. Kiitoksia. Meidän välikanssa pitäisi keskustella paljon tästä asiasta, että miten voimme tukea teollisuuspolitiikkaa tulevaisuudessa. Ja talouskriisi on osoittautunut, että yritysten boniteetti ja likviditeetti ovat eh, todellinen haaste. Ja nyt kun saneerataan finansseja, niin tietysti teollisuus kantaa suuren rasitteen ja kun on palkkapaineita ja voittoipaineita, niin ne paineet kasvavat edelleen. Haluaisin Lange erityisesti kiittää siitä, koska hän puhui tästä verotuksen yhdenmukaisesta kohtelusta verotuksessa. Ja kun katsotaan globaalisti esimerkiksi miten verotus on Kiinassa ja Intiassa ja miten meidän, meillä verotetaan, niin emme me ole kovin kauan kilpailukykyisiä. Sen vuoksi olisi tärkeää, että verotuksessa harkittaisiin sitä, että eikö loppuasiakkaille voisi antaa oman osuutensa, koska sitten kaikki tuotteet, kun tulevat, tai kun tulee markkinoilta, maailmanmarkkinoilta Euroopan, niin niitä verotettaisiin, ja me olisimme kilpailukykyisempiä omilta tuotteemme kannalta, kuin kulutusta verotettaisiin eikä yrityksiä ja työntekijöitä niin paljon. Kollega Trautman. Merci, monsieur le président. Je voudrais, euh... Kiitos puheenjohtaja. Koska aika on niin vähän, niin haluaisin lähettää vain poliittisen viestin komission suuntaan siitä erinomaisesta työstä, äh, jota kollegani on tehnyt. Sitä haluaisin teille suositella. Nyt olemme poliittisesti tienristeyksessä. Teollisuuspolitiikkaa ei ole tällä, tässä mittakaavassa koskaan pyritty tukemaan komission puolella. 2020 strategia ja digitaalinen agenda eivät ole luoneet kovinkaan paljoa toivoa. Tärkein poliittinen kysymys, jotta saataisiin luottamus palautettua, olisi työllisyyttä edistävä sopimus ja transversaalinen horisontaalinen politiikka. Me tarvitsemme teollisuuspoli- teollisuuspolitiikkaa, joka ole yksinkertaisesti sellaista, että sinne perustuttaisiin alakohtaisiin toimintaan, vaan pikemminkin halutaan koskettaa kaikkia aloja ja kaikkia aloja myöskin komissiossa, varsinkin kun tulee, mitä tulee kilpailupolitiikkaan ja komission sisäiseen koherenttiuteen, johdonmukaisuuteen eri pääosastojen kesken ja jäsenvaltioiden osuuskin täytyy muistaa. Avainalueilla täytyy pyrkiä erityisestikin toimimaan ja kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi autoalaan ja toisaalta lääkealaan. Lääkealalla on hyvin paljon ollut keskustelua patenteista esimerkiksi ja liikenneala ja myöskin rautatieliikenne, energia, vihreä teollisuus ekoteke, siis ja digitaalinen ala ja myöskin kaikki teleliikennealan sektorit. Ne ovat yksi joitakin niitä alakohtaisia toimialoja, joita täytyisi tukea budjetista. Kun on kyse, budjetti ei koskaan riitä. Meidän täytyisi luoda omia varoja, jotta voitaisiin näiden, sek- näillä sektoreilla varmistaa se, että eurooppalaisilla yrityksillä on riittävät mahdollisuudet kehittää patentteja, omaa pätevyyttään ja sellaista korkeatasosta tuotantoa, joka auttaa meitä voittamaan kriisin. Muuten me ei voi yksinkertaisesti päästä kriisistä yli. Me tarvitsemme riittävää voimavarat tätä varten, jota voimme kilpailla markkinoilla. Meidän täytyy organisoitua paremmin. Muutoin meidän täytyy, muuten, meidän täytyy käyttää hyväksemme kilpailukykyämme, emmekä saa tässä sinisilmäisiä. Katsoisin, että meidän täytyy paljon paljon paremmin eurooppalaisten etujen mukaisesti organisoitua. Olipa sitten kyse työnantajista työntekijöistä. Mielestäni myöskin olla uskottavampia kansalaisten silmissä. Kiitoksia. Nyt päätän keskustelun, pyydän ymmärtämystä. Meillä on vielä 20 minuuttia. Tätä asiantilaa voidaan muuttaa. Ymmärrätte, että olemme muuttaneet järjestystä tässä esityslistalla ja nyt pitäisi sitten kohtaan 9 keskittyä 20 minuuttia vielä. Pahoittelen, mutta en voi muuta asiantilaa. Koordinaattorin kesken täytyy tätä käsitellä, että miten tätä ajankäyttöä voidaan eri tavalla järjestää. Minä sitä voimme. Ruva Kolaska-Popinska puhuu ensimmäisenä seurasta esityslistan kohdasta 20 minuuttia, siis aikaa, pyydän ottakaa se huomioon. Hyvä puheenjohtaja. Ilmaisen vähän huolestuneisuuteni tästä tilanteesta, koska eilen minulle soitettiin. Kuuletteko minua? Siis eilen minulle soitettiin se sihteeristöstä ja pyydettiin, että esitystäni voitaisiin siirtää, koska herra Laikin piti tulla tai matkustaa. Onko kaikki kunnossa? Eilen pyydettiin minun esitykseni ajan muuttamista, koska Rova Laikin piti lähteä lentokoneella matkustamaan. Sitten tätä tota, järjestystä muutettiin. Sen jälkeen sanottiin, että tunti olisi aikaa keskustella minun mietinnöstä. Nyt osoittaa, että kaikki on toisin ja että keskustelu tällä hetkellä kestää vielä lyhyempää, 20 minuuttia siis. Anteeksi, kollega tehdäkseni selväksi. Alusta alkaen oli selvää, että meillä on puoli tuntia jokaiseen kohtaan. Mutta oli hyvä teille, että autoitte meitä ja voitiin muuttaa tätä järjestystä. Ja nyt on pieni ongelma, että meillä on on siis vain tämä 20 minuuttia. Ja te- tehdään parhaamme sen aikana. Mutta kiitoksia siitä, että tämä muutos oli mahdollinen. Nyt täytyy keskustella, eikä keskustella siitä, mitä tehdä. It's your time. Do you hear me now? Kuuletteko minua nyt? Niin. Vaihdan englantiin. No, Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia ja henkilökuntaa. Kiitokset teilleni ja avustajilleni ja haluaisin kiittää komissiota ja pääosaston johtaja Lautta siitä, että on pidetty monia kokouksia asiasta keskustelemiseksi. Haluan erityisesti kiittää varjoesittelijöitä heidän myötävaikutuksestaan ja kaikille niille, jotka ovat kommenttejaan esittäneet. Lissabonin sopimus avaa uuden aikakauden unionille. Nyt on sitten aika sopeuttaa tavoitteitamme ja prioriteettamme sopimuksen mukaiseksi. Tänä päivänä keskustelemme eh, Lissabonin jälkeisestä energiastrategiasta, jota komissio on valmistellut tämä strategia. Sitä pitäisi pitää erityisen tärkeänä askelana sitä kohti, että implementoidaan artikla 194. Energiastrategia pitäisi toteuttaa vastuunalaisuuden ja solidaarisuuden hengessä, jossa ei jätetä yhtäkään jäsenvaltiota eristetyksi. Komissio pyrkii vahvistamaan EUn energiapolitiikkaa seuraavilla tavoilla. Ensinnäkin toteutetaan täydelleen yhteiset energiamarkkinat. Sitten luodaan Euroopan kattavat energiainfrastruktuurit. Kolmanneksi, kun ajatellaan potentiaaliamme energiatehokkuuteen, niin se pitäisi toteuttaa täysimääräisesti. Neljänneksi, meidän täytyy saada aikaan hyvin läheinen synergia ja yhteys ulkoisen ja sisäisen energiapolitiikkojen välillä. Energiatoimitusten turvallisuus vaatii tätä. Ja lopuksi meidän täytyy tukea energian tutkimusta ja innovointia. Aloitetaan ensin sisämarkkinoiden täydellistämisestä. Euroopan komissio on painottanut pikaista tarvetta toteuttaa nykyinen EU-energialainsäädäntö tätä tuen täysin. Toisen paketin toteuttaminen ja soveltaminen ja se, että siirrytään sitä kohti, että kolmasta pakettia toteutetaan, tämä on pakottava tarve. Sen vuoksi komission täytyy ottaa tiukempi linja yksittäisiin hallituksiin ja yrityksiin kohtaan, jotka ovat pystyneet toimimaan vaadittavalla tavalla. Tässä voidaan ehkä muuttaa direktiiviasetukseksi, kuten on jo tapahtunut aiemminkin. Tässä tarvitaan myös sitä, että komission toinen energiasektori tutkimus täytyy tehdä. Nykyisellä lainsäädännöllä täytyy antaa aikaa toimia. Sekä yritykset että kuluttajat tarvitsevat vakaan toimintaympäristön erityisesti, koska suuri osa pääomaa on investointu energiaprojekteihin. Mutta meidän täytyy myös reagoida niihin ongelmiin, jotka ovat syntyneet siitä, että eurooppalaista lakia ei ole sovellettu. Komissio on yrittänyt mietinnössään sanoa, että tarvitaan massiivisia investointeja energiainfrastruktuuriin ja komissio tekee selväksi dokumentissaan, että sisämarkkinat eivät toimi asianmukaisella tavalla, jos ei investoida suurin, suuressa määrin energiainfrastruktuuriin Euroopassa. Olen täysin samaa mieltä siitä. Ilman moderneja EU-laajuista energiaverkkoa e- Euroopan tavoitteet asettuvat joutuvat vaaranalaisiksi. Mietinnössä päädytään sitä, että tulevat verkot täytyy rakentaa yleiseurooppalaisen suunnitelman mukaisesti. Me tarvitsemme myös sitä, että korvaamme vanhenevaa infrastruktuuria erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla. Komissio sanoo, että tässä on kaksi avainongelmaa: Toinen on hallinnollinen ja toinen on budjettiongelma. Hallinnollisella puolella on selvää, että sen I-ohjelma ei ole asianmukainen, se täytyy korvata eikä sitä tarvitse reformoida. Tarvitsemme kriteereitä ja prioriteetteja avainprojektien valitsemiseksi. Odotan innolla komission ehdotusta tätä asiaa koskien myöhemmin tänä vuonna ja teen mietinnössäkin muutamia tätä asiaa koskevia ehdotuksia. Budjettikysymys on vielä suurempi ongelma, erityisesti energiasektorilla. Kaikki tiedämme, että budjetti on tiukka ja voimavaroja on vähän. Mutta täytyy olla selkeä yhteys poliittisten tavoitteidemme ja budjettipäätöstemme välillä. On olennaista, että 2013 jälkeiset rahoitusnäkymät heijastavat tätä asiaa ja, ja saadaan enemmän varoja energiaan. Meidän täytyy myös katsoa muita rahoituslähteitä, koska investoinnit ovat hyvin kalliita, kuten lainatakeita täytyy ajatella. Yksityisiä ja julkisen ja yksityisen yhdistäviä eh, investointia täytyy saada, kuten Euroopan elvytyssuunnitelmassa. Tämä energiamiksin kysymys on hyvin vähän käsitelty. Se on sen vuoksi, että jäsenvaltiot itse päättävät energiamiksistään kuitenkin ottavat huomioon 2020 tavoitteen. Miten se kuitenkin vaaditaan sitä, että tutkitaan enemmän eri energialähteitä biomassaa, kaasua ja niin edelleen. Minä henkilökohtaisesti olen hyvin kiinnostunut tietystä energiamuodosta, jota esittelijä kutsuu Gas nimellä. Yksi kohta energian miksissä ja sisämarkkinoissa on kuitenkin, jota haluan painottaa. Mielestäni on tullut aloittaa uudestaan 2008 ehdotus komissiolta, että luodaan yleiseurooppalaiset uusiutuvan energian markkinoidet. Miten, miksi pitäisi rakentaa laitoksia vain pohjoiseen, jossa ilmasto asettaa omat rajoituksensa, eikä etelään, jossa on pidemmät päivät ja aurinkoisia päiviä? Miksi pitäisi rakentaa tuulivoimaloita sinne tietysti pitää rakentaa, missä on eniten tuulta. Ei pitäisi antaa kansallisten rajojen rajoittaa asioita, vaan rakentaa sinne, missä on eniten tehokkuutta. Tällainen yle, yleiseurooppalaiset markkinat mahdollistavat sen, että voidaan helpottaa siirtymistä fossiilista polttoaineista uusiutuviin. Toinen asia, jota komission dokumentissa painotetaan, on energiatehokkuus ja energian säästöt. En keskustele siitä pitkälti omassa mietinnössäni, koska meillä on toinen mietintö, joka käsittelee juuri pelkästään sitä asiaa. Toivon, että komissio ottaa sen näkökohdat mukaan loppu, lopullisessa strategiassaan. Pääkommenttini tehokkuudesta on se, että tarvitsemme yhteistä metodologiaa ennen kuin meillä voi olla sitovia tavoitteita. Voimme siirtyä sitoviin tavoitteisiin vasta sitten, kun olemme sopineet siitä, että miten voidaan valvoa ja mitata kansallisia tavoitteita. Energiaturvallisuudessa meidän Täytyy pyrkiä avoimuuteen ulkomaisten kumppaniemme kanssa. Ja tämä on yksi avainasia mietinnössä on selvää, että ulkoinen ja sisäinen energiapolitiikka liittyvät toisiinsa. Suurin osa maakaasusta ja öljystä tulee meille EUn ulkopuolelta. Sen vuoksi haluan sitä, että sisämarkkinasääntöjä me laajennetaan niin paljon kuin mahdollista ulkoisen energiakumppaneidemme keskuuteen ulkomaiset yritykset, jotka olivat Euroopan markkinoille, se pitäisi tehdä niille avoimella ja lainmukaisella tavalla. Kaasuputkistot ovat mielestäni avainasemassa tässä. Kaikki kaasuputkistot, jotka tulevat EUn alueelle, niitä pitäisi kattaa avoimet sopimukset ja sisämarkkinasäännöt. Näin ei tällä hetkellä ole komission jäsen Oettinger, kun hän vastasi kirjalliseen kysymykseen, jonka esitin, ja kommenteissaan lehdistölle tällä viikolla, hän teki niissä selviksi, että näin on myös hänen mielipiteensä. Mutta haluaisin painottaa, että avoimuuden sitä täytyy soveltaa kaikkiin nykyisiin ja tuleviin kaasuputkiin, ei pelkästään joihinkin niistä. Yhteenvetona sanoisin, että painottaisin sitä, että EU tarvitsee pitkäaikaista visiota energiapolitiikasta, jonka myötä meidän täytyy päästä lähemmäksi yhteistä energiaunionia, jossa solidaarisuus ja vastuu ovat avainsanat. Puhemies Pusek vaan kutsuu tätä uudeksi energiayhteisöksi, jo muut kutsuvat sitä energianatoksi. Miten tahansa sitä kutsutaankin, ja miten sitä halutaankaan kutsua, niin ajattelen, että mitä paremmin sinne päästään, sen parempi. Toivottavasti tämä 10-vuotinen strategia on merkittävä askel siihen suuntaan. Kiitoksia. Bedanke mich herzlich, Frau Ulskog. Seuraava puheenvuoro. Uh, I did get the word. Sainkohan minä puheenvuoron? Haluaisin kiittää esittelijää Leena Kolarska-Vovinskaa hyvin tiedosta työstä, että hän on ollut avoin muita ryhmiä kohtaan, että mekin olemme voineet osallistua tähän varjosittelijana oman ryhmän puolesta. Haluaisin sanoa, että mielestäni mietinnössä on paljon myönteistä. Esimerkiksi olen samaa mieltä siihen, että on keskitytty ennen kaikkea nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoon. Jäsenvaltion täytyy noudattaa myös sitoumuksiaan jo nykyisessäkin lainsäädännössä. Sehän on ratkaisevaa, jotta energiapolitiikka onnistuisi. Se on ratkaisevaa myös sikälikin, että ylipäätään olisi järkevää jatkaa yhdessä. Tämä on selkeä varsinkin energiatehokkuudessa, jolla silläkin on hyvin merkittävä osansa mietinnössä. Tarvitsemme energian tehokkuutta enemmän. Se liittyy myös voimavarojen käyttöön ja uusiin energialähteisiin. Siitä on yksi mielisyys sataprosenttisesti, että se on tärkeää ja kuitenkin niin vähän on saatu aikaan. Siksi on erittäin tärkeää, että esittelijä on korostanut energiatehokkuutta. Siinä haluan kohennusta, kuten myös ympäristön näkökulmassa, kestävyys- ja kulutusnäkökulmassa – Näihin aion tehdä tarkistuksia. Ilmastopolitiikasta puheen ollen sitten uusiutuvien energialähteiden kehityksessä täytyy panostaa enemmän. Nekin mainitaan kyllä mietinnössä, mutta tässä ei synny oikein tasapainoa suhteessa vanhoihin lähteisiin, kaasua ja kaasua, jolla on kovin tärkeä osa tässä CCS-tekniikka, Totta kai täytyy selväksi, että energiapolitiikan täytyy tulla huomioiduksi ylipäätään ilmastopolitiikassa. Se on tärkeää myös teollisuuspolitiikassa, kuten aikaisemmin täällä puhuttiin. Se liittyy meidän kilpailukykyymme jatkossa. Energiastrategiaa täytyy muotoilla niin, että päästään nostamaan päästötavoite 20-30. Kaikki liittyy kaikkeen. Tähän teen esityksiä ja lisäyksiä mietintöön. Meidän täytyy löytää myös sellaisia mekanismeja, joita me varmistetaan, että meillä on hiilidioksidin hinta olemassa. Se johtaa toisenlaiseen kehitykseen missä vielä kuitenkin olemme. Siinä tarvitaan myös energiavero direktiivin muuttamista. Sitten kuluttajan näkökulma, niin siihen tarvitaan vahvempaa otetta. Se on huomioitu mietinnössä, mutta ei riittävästi. Tiedämme, että liittyy kilpailuun. Se on hyvin hankalaa. Hinnat ovat kovin korkeita tavallisille kuluttajille, ovat maksamaan ylihintaakin. Toimittaja on vaikea vaihtaa Kuluttajaoikeuksistakin on kyse niin, että läpinäkyvyys kasvaisi. Kuten Leena Bobinska mainitsikin. Mutta sitä voidaan vielä vahvistaa. Ja täytyy miettiä myös rahoitustuotteita, joita markkinoilla on. Että sielläkin löytyy läpinäkyvyyttä. Ja ei tietenkään epätervettä monopolisoitumista voida hyväksyä. Näiltä osin minä vahvistan tekstiä vielä ihan lopuksi yksi tärkeä kysymys. On mielestäni hyvä, että esittelijä niin selkeästi puhunut investointitarpeesta alustuksessa. Mietinnössä on siitäkin maininta, mutta eikö sitä voida vielä vahvistaa yhdessä esittelijän alustusten pohjalta? Että jotain todella saataisiin aikaan, kun varsinkin ollaan kriisissä ja täytyy käyttää tilaisuutta hyväksi – tehdä pitkän aikavälin investointia perusrakenteisiin, niin sen on tapahduttava nyt ja tässä ratkaisevilla aloilla ja muillakin politiikan aloilla. EUn on oltava osana tässä, kun varoja osoitetaan. Ehkäpä tähänkin voidaan vielä tehdä vahvistavia esityksiä. Sen lisäksi mitä esittelijä on tehnyt. Kiitos. Kollege Rode. Thank you, Chairman. Thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Bobinskalle siitä, että hän on tehnyt erinomaista työtä ja hän on ollut erittäin avoin keskustelulle koko tämän työn yhteydessä. Tämä teksti on oikein hyvä ja yleisesti ottaen olen pitkälti samaa mieltä esittelen valitsemista painopistealueista esimerkiksi siitä, että pitäisi painostaa täytäntöönpanoa, energiamarkkinoita, energiansaantivarmuutta. Näiden suhteen olen erittäin tyytyväinen teidän työhönne. Minua pyydettiin puhumaan lyhyesti ja lyhyesti puhunkin. Meidän tarkistuksemme tulevat keskittymään vihreän liikenteeseen, uusiutuviin energiavaroihin, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja energiatehokkuuteen. Uskoakseni tässä voitaisiin mennä hieman pidemmällekin näiden asioiden suhteen. Muutoin esittely on tehnyt erinomaista työtä ja ilolla jään odottamaan, miten tämä työ tästä vielä etenee. Tuomas. Uh, thank you very much. Kiitoksia, Claude. Be short first. Uh, kiitoksia menikin lyhyesti ensinnäkin. Kiitoksia esittelijälle. Joitakin asioita, joita meidän näkökulmasta pitäisi lisätä, on se, että täytyy mainita kilpailuviranomaiset artiklassa tai kohdassa A, koska usein. Sääntelyviranomaisten ja kilpailuviranomaisten yhteistyö parantaa sisämarkkinoita kohdassa 17, jossa olen kovasti pitäisi olla tietoinen siitä, että monet äh, siirtoverkko-operaattorit ovat hallitusten, äh, valtion omistamia yrityksiä, joten täytyy ottaa mukaan julkinen tähän listaan. Jos siirtoverkon on yksityinen yhtiö, niin pitäisi mennä yksityisen yhtiölle, mutta jos se on julkinen, niin sitä ei pitäisi, yhtiö, niin sitä ei pitäisi lukea ulkopuolelle. No sitten infrastruktuuri, jota rakennetaan Euroopan ulkopuolella. Siitä haluan saada teille tietysti siitä, että italialaiset yhtiöt suunnittelevat 5000 megawatin eh, sähkön tuotetaan Morganterkossa tunnillisessa Albaniassa, jotta se sitten tuotaisiin jälleen Italiaan kaapel, mm, kaapeleilla. Tämä olisi ihan päästökauppajärjestelmän ulkopuolella, ja se on ongelma. Olemme luoneet päästökauppajärjestelmän 27 EU-valtiolle, ja jos emme nyt sääntele sähkön tuontia, että sillä täytyy liittää päästökauppajärjestelmään, niin silloin luodaan epäreilua kilpailua niiden sähköyhtiöiden välillä, jotka noudattavat sääntöjämme, ja niiden välillä, jotka yrittävät kiertää sääntöjä. Ja tässä täytyy olla keskittyä tähän asiaan kovasti. Energia sen turvallisuudesta on yksi asia, jonka haluan kiinnittää huomenna. Suurin energiariippuvuutemme on öljystä ja yksittäinen suurin riippuvaisuutemme Venäjästä Ne, niin, jotka teistä, jotka pelkäävät Venäjää, teidän pitäisi olla paljon enemmän peloissanne tästä diiselistä. Jalostettu diiseli. Tästä ei ole mietinnössä mitään, niin siitä täytyy puhua. Kaksi asiaa, joista en ole kovinkaan tyytyväinen toisen ottaa esille. On 26 kohta energiatehokkuudesta. Voin antaa teille vihjeen. 2003 sanotaan, että kun ei ollut yhteistä metodologiaa, yhteisiä sitovia tavoitteita, kun sanotaan, että niitä ei ole. 2003 parlamenttina neuvottelimme neuvostosta energiapalveludirektiivistä. Komissio ja parlamentti halusivat ottaa käyttöön yhteisen metodologian. Meillä oli yhteinen metodologia. Jäsenvaltiot tämän estivät neuvotteluissa. Neuvotteluissa sitten päätettiin komiteologian menettelystä, komissio ehdotti yhteistä metodologiaa ja hallitukset, jotkut hallitukset estivät tämän yhteisen metodologian komitologian menettelyssä. Viisi vuotta sen jälkeen, kun energiapalveludirektiivi oli, hallitukset poikotoivat ja äh, käyttivät veto-oikeutta yhteistä metodologiaa vastaan. Ja täytyykö selittää miksi? Koska niin kauan kuin yhteistä metodologiaa ei ole, he voivat petkuttaa. Meillä on maita, jotka sanovat, että että EST-direktiivissä, kun pitää olla tietty energiatehokkuus, 40-50 prosenttia on jo saavutettu 90-luvulla. Meillä on maita, jotka laskevat hyvin oudosti näitä asioita. Jos me parlamenttina mietintömme kohdassa sanomme hallituksille, katsokaapas nyt, niin kauan kuin nyt se metodologia ei ole, ei ole yhteisiä tavoitteita, niin siinä vahvistamme sitä, mitä pitäisi kansallimaisena politiikkana jossakin jäsenvaltioissa, kun he ehtävät, estävät yhteistä metodologiaa vuosien ajan, kun he eivät halua ETSn suhteen vastata epäonnistumisista. Toinen asia on kohta uusiutuisen energialähteistä keskustelu siitä, että olisi enemmän tehokkuutta, kun ollaan Euroopan la- laajuisesti toiminnassa. Muistutan, että puolitoista vuotta meni siihen 2008 ja 2009 vuoden lopun välillä tästä keskustellaksemme. Tulemme siihen johtopäätökseen, että tällä hetkellä kansalliset tukijärjestelmät ovat makrotaloudellisessa näkökulmassa parempia kuin tällainen kaiken kattava selvät järjestelmä. Ja direktiivissä silti olemme nähneet tai määränneet 2014 uudelleenarvion, josta arvioidaan uudelleen tätä asiaa. Ja mielestäni olisi vähän ennenaikaista, kun direktiivi aletaan soveltaa joulukuussa 2010 kansallisella tasolla. Viimeksi pitäisi avata uudelleen hyvin vaikea keskustelu ja monimutkainen keskustelu tällä hetkellä. Tästä voisi tulla suurta epävarmuutta investoijien keskuuteen, koska kun investoidaan uusiutuviin täytyy saada paljon luottoa pankeista ja sen vuoksi täytyy saada näkyvyyttä näille tukijärjestelmille. Ja se on hyvin tärkeää, mutta ollaan valmis keskustelemaan tästä uudestaan ja kertomaan teille asioiden historiallisesta taustasta. Kiitoksia. Szymanski. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. On tietysti kovin lupaava tämä mietintö. Erityisesti minua miellyttää se, että painotetaan yhteis- yhteisen energiamarkkinoiden periaatteiden toteuttamista. Se on hyvin suuri ongelma, joka aiheuttaa markkinoiden monopolisoitumista, kilpailun estymistä. Eli tämä asia täytyisi ratkaista, koska sitä ei ole vieläkään ratkaistu. Esimerkiksi uudelleen tuonnin kieltäminen, se, että kolmannet osapuolet eivät pääse kaavoitusinfrastruktuuriin. Nämä ovat tärkeitä asioita ratkaistavaksi. Sitten toinen asia, joka täytyy ottaa huomioon, ovat omat lähteet ei ole pelkästään kyse kaasusta, vaan myös hiilistä, joka edelleen, hiili on edelleen tärkeä tekijä energian miksissä monissa EUn jäsenvaltioissa. Ja tässä minun mielestäni on suurin puute tässä mietinnössä. Viime kuukausina, vuosina on suuri paine hiiltä kohtaan, niin se on kasvanut, se on ymmärrettävissä ilmastopolitiikan puitteissa, mutta kuitenkin strategisessa dokumentissa täytyy ottaa huomioon se, että näin ei voi tehdä millä hinnalla hyvänsä. Koska muuten tulee vieläkin suurempi riippuvuus kaasusta, vielä suurempi monopolisoituminen kaasumarkkinoilla, keski-Euroopan markkinoilla. Ensin eriyttäminen sitten kaasun, määrän, kaasun osuuden lisääminen energiamiksissä Keski-Euroopassa. Jos ilmastopolitiikka erotetaan hiiliasiasta ja tästä energiapolitiikan aspektista, se olisi virhe ja se täytyy ottaa huomioon mietinnössä. Ja, danke sehr. Kiitoksia paljon. Viisi puheenvuoropyyntöä vielä ja pääjohtaja on myös paikalla ja vieraat odottavat oven takana. Kollega Podimati juuri sanoi vihjeenä, että eikö tarjota vielä mahdollisuutta seuraavassa kokouksessa, että ne, jotka nyt ovat puheenvuoroviritelistalla, puhuisivat seuraavassa kokouksessa ensimmäisenä. Ehkäpä näin voitaisiin menetellä, mutta ehkäpä pääjohtajalle ensin puheenvuoro. Rova Podimata haluaisi myöskin sanoa menettelytavasta jotain itse. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, επειδή πολύ... Niin, ihan lyhyesti puheenjohtaja. Olen kovasti samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että ainakin tunti tähän tarvitaan. On erittäin tärkeää myös, että parlamentti olisi tässä tärkeässä osassa institutionaalisesti uuden sopimuksen pohjalta ja saisi vaikutusvaltaa myös kun energiastrategia laaditaan EUlle. Kaikista näistä syistä minä esittäisinkin, että poikkeuksellisesti puolisen tuntia varattaisiin seuraavassa kokouksessa 29.30. syyskuuta, että voidaan hoitaa tämä asia asianmukaisella vakavuudella. Tämä on viisas ehdotus. Viedä pääjohtaja lyhyesti. Herra Louk. Pahoittelen, että näin lyhyesti joudut puhumaan. Chairman, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää valiokuntaa ja esittelijää mietintöluonnoksesta. Katsomme, että päätöslausumat ja juuri valmistelette tulee merkittävällä tavalla auttamaan komissiota tekemään poliittisia valintojaan ennen kuin se sitten marraskuun alussa esittää toimintaohjelmansa energia-alaa varten seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tietystikin olemme valmiita tulemaan kokouksen vielä uudemmankin kerran keskustelemaan asiasta vielä tämänkin kuukauden aikana. En nyt käy lävitse kaikkia niitä seikkoja, jotka mietinnössä ovat äh, hyvin pitkälti komission linjan ja näkemyksen mukaisia, varsinkin mitä tulee sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoon ja tarpeeseen sijoittaa verkostoihin, verkkoihin. Toteaisin vain, että mitä investointeihin tulee silloin, kun on kyse verkoista. Infrastruktuurin uudenaikaistaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan integroida uusiutuvat energialähteet energiantuotantoon, ja se sinänsä on jo vastaus tarpeeseen käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä globaalisti katsottuna. Infrastruktuurin kehittäminen Euroopassa ja lähialueilla on erittäin tärkeä elementti, kun pyritään diversifioimaan energiantuotantoa ja kun pyritään välttämään näitä tilanteilta, joihin herra Zimanski viittasi. Tärkeitä poliittisia valintoja on nyt edessä. Komissio mielellään kuulee parlamentin ja teidän valiokuntanne näkemyksiä näiden osalta, etenkin mitä energiatehokkuuteen tulee ja siihen, missä määrin kohteiden määritteleminen – tulee, tai tavoitteiden määritteleminen tulee olemaan tarpeellista, jotta tuloksia saadaan aikaan. Voin vakuuttaa muillekin edustajille, että olemme kyllä ottaneet huomioon ne painopistealueet, jotka liittyvät kuluttajiin ja toisaalta siihen, että energiamarkkinoiden täytyy toimia kuluttajien etujen mukaisesti. Lisäksi vaadittiin, että saataisiin aikaan kokonaisvaltainen kaiken kattava näkemys energiakysymyksistä mukaan luettuna energian verotus, ilmastonmuutos ja niin poispäin. Kun komissio tekee ehdotuksensa, me tulemme pitämään läheisesti yhteyttä esittelijän ja kaikkiin muihinkin parlamentin jäseniin, jotka näitä asioita työstävät. Olemme valmiita selkeyttämään vielä jotakin seikkoja, jotakin teknisiäkin seikkoja. Voin palata näihin ehkä myöhemmin. Nämä liittyvät esimerkiksi hiileen, hiilialan hankkeisiin ja kaasuhankkeisiin, Meillä on omat näkemyksemme näistä komission puolella ja voin toimittaa teille lisätietoa näistä kirjallisesti. Kiitoksia tästä viittauksesta, että voidaan toimia myös kirjallisesti ja viittaan siihen, että määräaika tarkistuksille on 7. syyskuuta. Ja etsimme mahdollisuutta, että miten voisimme vielä jatkaa keskustelua. Kiitoksia esittelijälle. Pahoittelen. Tuon videon oikein kaikkien meidän täytyy harrastaa itse kuria ajan kanssa että aina ne, jotka ovat viimeisenä esitylistalla, eivät maksa sitä piikkiä. Tervetuloa Belgian ministerit ja pyydän, että mennään eteenpäin välittömästi esityslistalla. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hyvät naiset ja herrat kollegat, voisitteko istuutua? Kiva. Kiva tavata, ei ongelmaa. Voisitteko istuutua, että voidaan aloittaa? Pahoittelen ministereille Belgiasta, että teidän piti odottaa hieman. Kysymyksen asettelun tiivistämisellä me yritämme saada aikataulua kiinni. Tervetuloa rouva Sabine Laruel, toivottavasti ensin oikein, joka vastaa itsenäisestä ammattinharjoittajasta, maatalous- ja tiedepolitiikasta ja pk-yrityksistä. Ja ministeri Vincent van Kukenberg, joka vastaa yritys- ja valtavirtaisten politiikasta. Olemme sopineet niin ministereiden kanssa, että he alustavat lyhyesti ja sitten keskustellaan Yhdessä se on kaikille hyödyksi. Naiset ensin, olkaa hyvä. Me olemme muotoilleet kaudellemme kunnianhimoisen ohjelmaa. Tarkoituksena on, että Eurooppa saa toimintakykyisiä tehokkaita avaruusjärjestelmiä, jotka palvelevat kansalaisia, jotka myös auttavat saavuttamaan tavoitteemme innovaatiossa ja tutkimuksessa. Kun ajatellaan, mikä taloudellinen ja budjetin tilanne on vaikea monissa jäsenvaltioissa, minusta vaikuttaa tärkeältä palauttaa mieliin, että aloitteet, joihin on ryhdytty, keskittyvät nimenomaan siihen, että voidaan kohentaa kansalaisten arkea. EU 2020 strategiassa avaruusalallakin on sanansa sanottavanaan innovaatioissa ja kasvussa. Ja vielä voidaan sanoa, että avaruusala on osoittanut, että sillä tarjoaa hyödyllisiä välineitä, jotta voidaan maailman äh, tavoitteisiin vastata, muun muassa ilmastonmuutokseen, kehitykseen ja 189 artiklan sopimuksesta, kuten tiedätte, varsin hyvin antaa unionille uusia toimivaltoja myös avaruusalalla. Meidän täytyy Euroopan avaruusviraston kanssa ryhtyä yhteistoimintaan, niin ikään on hyvä todeta, että avaruusstrategian kehittäminen tulee esille myös komission tiedonannossa tämän kuun lop- lokakuun lopulla. Tämä on erittäin tärkeä vaihe, kun me eurooppalaista avaruuspolitiikkaa kehitämme. Puheenjohtajavaltio Belgia keskittyy puolestaan neljän painopistealueeseen. Ensinnäkin, mikä minun mielestäni on olennaista, on tärkeää päästä eteenpäin siinä, miten määritellään yhteistä eurooppalaista näkemystä avaruuden hyödyntämisessä suhteessa kansainvälisiin kumppaneihimme. Mikä on meidän tekninen lisäarvomme? Entäpä rahoitus? Miten järjestää uusi kumppanuus kansainvälisesti? Ja mm, totta kai minä aion käsitellä näitä kysymyksiä myös ministeritapaamisessa 21. lokakuuta äh, Palais de Montissa. Totta kai työ on jo käynnistynyt teknisellä tasolla. Me totta kai osoitamme suurta mielenkiintoa siihen, mitä mahdollisesti teidän valiokuntanne haluaisi tähän antaa. Olette totta kai myös kutsuttu tähän konferenssiin. Sitten toinen painopistealue. alue luonnollisesti se, että kestävältä pohjalta voidaan käyttää Galileota ja GMS. Nämä ovat, ovat hyvä esimerkki siitä, mitä hyötyä avaruustekniikasta on kansalaisille ennen kaikkea. Totta kai kiinnittää erityistä huomiota tähän kautemme aikana. Tiedämme, että haaste on ennen kaikkea budjetin tasolla. Kolmas tavoite on puoli se, se että otamme huomioon tämän myös turvallisuuspolitiikkaan ja muun muassa ilmastonmuutokseen. Neljäntenä painopistealueena sekin on hyvin tärkeää. Me haluamme myös vahvistaa avaruusvälineiden merkitystä kumppanuudessa Afrikan kanssa. Sellaiset avaruusohjelmat, kuten maapallon tarkkailu, televiestintä tai navigointi, ovat mielenkiintoisia Afrikan kannalta. Ehkä sieltä löytyy paljon hyödyllisiä sovelluksia tuolle mantereelle. On erittäin tärkeää, että Afrikan kumppanimme saavat tukea aloitteissa. Niin ikään on tärkeää, että kehityspolitiikassamme hyödynnetään kaikkia mahdollisuuksia, joita avaruusjärjestelmät tarjoavat. Minulla on ilo keskustella tästä Afrikassa konferenssissa 16. syyskuuta. Siellä ei ole pelkästään Euroopan komission ja ESAn edustajia paikalla, vaan totta kai mukana on myös afrikkalaisia kumppaneitamme tutkimuksen innovaation tekniikan aloilta. Lopuksi 25. marraskuuta järjestetään Space Council, erino, ylimääräinen kokous, jossa keskustellaan näistä konferenssien tuloksista. Galileo AGMssä käsitellään niin ikään, ja kuten muitakin teemoja, joita tuli esille myös Espanjan puheenjohtajakaudella – Muun muassa, että avaruus on turvallisuuskysymys. Kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja me olemme kehitelleet politiikkaa taloudessa ja muutenkin olemme tiedistöksessä, varsinkin avaruuskysymyksissä. Nyt on vain mahdollisuuksien mukaan tarttua kaikkiin tilaisuuksiin. Euroopan unionin suhde ESAan edellyttää uudelleenmäärittelyä. Me voimme tarjota poliittista painoarvoa niin, että avaruus saa mahdollisimman tärkeän sijan poliittisella asialistalla niin, että voidaan edistää avaruusvälineiden käyttöä. Yhtä lailla Esalla on käytössään merkittävää asiantuntemusta ja se on osoittanut aina pragmaattisuutta. Tässä täytyy myös hallintaa lisätä avaruuskysymyksissä, korostaen asiantuntemuutta, asiantuntijuutta jota Esalla on, ja niin, että jäsenvaltioiden mahdollisuus sijoituksiin säilyy, kun käytetään avaruusvälineitä. Tässä muutamalla sanalla puheenjohtaja neljä aluetta kaudellamme. Avaruuskysymyksiä kiitoksia huomiostanne. Kiitoksia tarkasta, selkeästä esityksestä. Ja nyt teidän vuoronne, olkaa eh, eh, eh, parlementsleden. puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Lyhyesti käsittelen nyt prioriteetteja, jotka Belgialla on puheenjohtajana maana televiestinnässä. Olemme risteyksessä, kuten on otettu esille. Lama alkaa olla takana, mutta edelleen kiinnikurjatalouksilta tulee paljon kilpailua, joten meidänkin täytyy päästä eteenpäin ja vaihtaa vaihdetta isompaan Euroopassa. Ja se voidaan tehdä varmistamalla eh, se, että taloudestamme tulee älykkäämpi ja tieto- tekniikalla on siinä suuri osa. Mielelläni panen merkille, että komissio jossa on Rova Cruz, joka on varapuheenjohtaja komissiossa, mutta myöskin joku, joka kattaa koko tekniikan. Yksi henkilö ensimmäistä kertaa käsittelee kaikkia, koko tätä salkkua. Se on hyvin tärkeä asia. Jos katsotaan EU 2020 eh, ohjelmaa, ohjelma siellä on tämä digitaalinen agenda. Se on aika suuri määrä työtä ja mielestäni se on hyvä alku. Pääprioriteetti pelkälle puheenjohtajamaana on varmistaa se, että tämä digitaalinen agenda voidaan toteuttaa. Se on komission toimintaohjelma, joka hyväksyttiin Espanjan puheenjohtajakauden aikana, kuten tiedätte, ja lyhyesti käyn läpi joidenkin prioriteetteja meille digitaalinen toimintaohjelman puitteissa. Digitaalinen toimintaohjelma on ensinnäkin kunnianhimoinen tavoitteissa. Nämä tavoitteet perustuvat puheenjohtaja raporttiin tai mietintöön, joka laadittiin tässä valiokunnassa. Esittelijänä oli Rova Bieler ja siinä hahmotellaan useita tavoitteita, jotka otettiin digitaalisen toimintaohjelmaan. Sillä sanotaan, että 2013 vuoteen mennessä, siis siellä on vähemmän kuin kolme vuotta aikaa, kaikkialla Euroopassa täytyy varmistaa se, että laajakaista internet on käytössä. 2020 täytyy varmistaa, että 50 prosentin kattavuus olisi Euroopan väestön keskuudessa supernopealle internetille, niin kuin me sitä kutsumme. Ei tarvitse käsitellä asiaa liian teknisesti, mutta 100 megabittiä sekunnissa. Monet sovellukset tulevat sitten mahdollisesti käyttää sitä myötä. Ja komissio ehdottaa, ehdottaa laajakasta pakettia no, nyt aika pian, johon kuuluu kolme pääosatekijää. Ensimmäinen tekijä on se, jota kutsumme laajakaista strategiaksi. Siitä annetaan tiedonanto komission puolelta, jossa sitten autetaan jäsenvaltiota laatimaan omat laajakaista suunnitelmat ja strategiansa. Ja kun laajakaista otetaan käyttöön Euroopassa, niin pääongelma on se, että mistä saadaan tarpeeksi määrärahoja ja Katsotaan, mitä Euroopan investointipankki voi tehdä, mutta tutkimme myös sitä, mitä voidaan tehdä rakennerahastojen puitteissa maaseudun kehitykselle. Toisin sanoen, strategia on ensimmäinen tiedonanto, tai siis siinä ensimmäinen strategia on tiedonanto, joka komissiolta on tulossa. Sitten on tämä taajuuspolitiikka. Tiedätte, että tärkeitä Tärkeä lausuntokierros oli käynnissä maaliskuussa parlamentissa 22.3. päivä pidettiin, tai huippukokous, minä olin siellä mukana, ja siellä tuli hyvin selväksi se, että parlamentti haluaa varmistaa sen, että tämä niukka hyödyke taajuudet, että sitä käytetään asianmukaisella tavalla. UMTS, niin edelleen nämä tajunnat ovat jo harmonisoituja, täytyy tutkia, että mitä edelleen voidaan harmonisoida ja mitä tehdään tällä taajuuksien ylimäärällä, mitä tehdään, kun analogisesta siirrytään digitaaliseen televisioon ja mitä tehdään taajuuksille, jotka sieltä vapautuvat. Täytyy asettaa määräaika. Se on ensimmäinen asia, josta täytyy sopia. Täytyy olla määräaika elektronisille viestinvälineiden saataviksi asettamiselle käyttäen taajuuksien ylijäämää täytyy tutkia se, että mikä sähköinen viestintä voi hyötyä tästä, millä vapautuu taajuuksia. Kolmas osatekijä laajakaista paketissa käsittelee uuden sukupolven verkkoja, NGA-verkkoja. paketin sekä yhdessä neuvottelussa otettiin esille se, että täytyy löytää tasapaino sen verran, että miten investoidaan kuituihin. Ne, joiden täytyy investoinnit tehdä, ne täytyy varmistaa, että he saavat tarvittavat määrärahat. Ja toisaalta sitten sen välillä, että on riittävässä määrin kilpailua. Tiedän, että Robert Rautman on käsitellyt tätä tasapainoa ja nyt täytyy tutkia, että mitä voidaan tehdä, jotta tämä tasapaino voidaan pitää yllä, että molempia puolia kehitetään. Suositus tulee komissiolta nyt tulevina viikkoina tästä asiasta ja siitä täytyy varmaankin myös keskustella. Ja vielä yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille laajakaistastrategiassa. Myöskin monet parlamentin ovat tässä asiassa mukana, on se, että mahdollisesti laajennetaan yleispalveluita, yleisöllisiä palveluita sovelluksiin. Sitä ei ole vielä katettu Euroopan tasolla. Konsultointia siitä on ollut ja lausukierros. Odotamme, että komissiolta tulee inputtia siitä, mitkä mahdollisuutemme siinä ovat. Ensimmäinen prioriteetti meille on laajakaistapaketti. Sitten internetin turvallisuus, ENISA, tämä internetturvallisuus ja sähköisen turvallisuusvirasto olette varmaankin kaikki tietoisia siitä, mitä virasto tekee. Komissio esittää väliaikaista laajennusta niin, että sen toiminta jatkuu tai pidennystä. Internetturvallisuutta tutkitaan tämän hätä reagointi asian osalta. Tarvitaan edistyskertomus joulukuuhun mennessä, että siis voidaan keskustella neuvostossa. Sitten teknologian tutkimus ja innovointi. Pelkiä maana aikoo järjestää kolme suurta konferenssia. Kuun lopussa täällä on konferenssi viisi tuhatta ihmistä tulee sinne. Sitten myös PK-yrityskonferenssi 12. marraskuuta Brysselissä jonka yhdessä järjestän kollegani kanssa. Sitten on Eurooppa-neuvosto joulukuussa ja siellä käsitellään tutkimusta ja innovointeja. Sitten neljänneksi on sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma komissio aikoo laatia siitä tiedonannon myös. Koska julistus, joka hyväksyttiin 2009, edellyttää, että monia sopimuksia täytyy tehdä sähköistä hallinnoinnista 2015 mennessä täytyy saada asioita aikaan, joten yhteen toimivuutta hallin, sähköisessä hallinnon palveluissa täytyy varmistaa, jotta kansalaiset voisivat digi, digitaalisista markkinoista hyötyä, niin silloin täytyy varmistaa se, että hallinnon palvelut, palveluiden käyttö on yhdenmukaista. Odotamme tärkeitä toimia Komission ja 16. joulukuuta järjestetään konferenssi myös tästä Brysselissä. Sitten kaksi asiaa vielä. Verkkoneutraalisuus. Yhdysvalloissa kaksi tärkeää toimijaa, Horizon ja Google, ovat ryhtyneet järjestelyyn, joka koskee verkkoneutraalisuutta. Se on hyvin arkaluontoinen asia. Komissio konsultointeja siitä järjestää. Ensimmäinen lokakuuta on verkkoneutraali huippuneutraalisuuden huippukokous. Haluan painottaa sitä neutraalisuutta ja avoimuutta verkosta. Se on hyvin tärkeää myös meille. Kahden nopeuden internet on asia, josta on tulossa yhä suurempi ongelma ja meillä varmasti on mielenkiintoisia keskusteluja kanssa tästä asiasta. Ja sitten lopuksi Tämä valiokunta on käsitellyt yhtä asiaa erinomaisella tavalla ja se liittyy verkkovierailuihin ja näihin laskusokkeihin, joista on usein puhuttu. Euroopan parlamentti valiokunta on käsitellyt asiaa hyvin, oikein hyvin. Ja tuomioistuimelta meillä on kesäkuulta tuomio, joka viittaa siihen, että lähestymistapa on ollut oikea. Ja matkaviestinnässä on tullut verkkoviljelymaksujen aleneminen, mutta kun puhutaan mobiili-internetistä, tietojen vaihdosta, tietojen lähettämistä siellä, niin siellä on vielä suuri ongelma. Raportti esitettiin kesäkuun lopussa, jossa vahvistettiin, että kulut verkkovierailulle megabittiä kohti on 2,6 euroa, mikä tarkoittaa, että yhtä gigabittiä kohti, jos haluaa lähettää kuvia tai videoita ja vastaanottaa niitä, niin sitten niistä täytyy maksaa paljon rahaa. Pelkiä on erityisen kallis maa tässä suhteessa, mutta 80 euroa maksaa kotimaan käytössä 2600, jos menee ulkomaille tällaisista määristä. Voisiko tällaisen hintaeron perusteella? Mielestäni ei voi. Joten vaatisin tai pyytäisin parlamenttia erityisesti tätä valiokuntaa varmistamaan se, että tehdään se, mitä tässä tarvitaan. Ja että päättävästi tartumme tähän datasiirron verkkovierailumaksuihin. Eli tässä pääsen oman osuuteni loppuun. Odotan hyvin lähestyä ja hedelmällistä yhteistyötä kanssanne. Lissabonin sopimuksen mukaankin on tärkeää, että teemme yhteistyötä. Meillä on ollut erittäin hyvät yhteydet tähän valiokuntaan aiemmin. Ja yhdessä komission kanssa ja parlamentin kanssa puheenjohtajakautemme aikana olen varma, että pääsemme useissa asioissa olennaisella tavalla eteenpäin. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Erste Wortmeldung. Kiitoksia, herra ministeri. Ensimmäisen puheenvuoron esittää kollega Lamberts. Kiitoksia. Minä haluaisin puhua aiheesta, johon kumpikaan ei puuttunut. Rova Elkais tähän voisi vastata, mutta herra Van Kikkenborg ehkä voi siitä sanasen sanoa hänkin. Se on hanke, joka ottaisi esille Belgiassa hyvin tunnetun näkökulman kautta parempi äh, hoitaminen, ITER-hanke. Kesänä siinä on tapahtunut paljon siellä on budjetti räjähtänyt, kasvanut kolminkertaiseksi, kun se on jo suurempikin jo ollut. 2,7 mennään 7,2 miljardiin Yhdysvalloissa. Voidaan jopa hankkeet peruuttaa, jos ei ole riittävästi rahoitusta. Minä tiedän yksityisistäkin puitteista, että tällaisia on tapahtunut. Ja täytyykin kysyä, onko edes fiksua jatkaa. Miettiä vaihtoehtoja. Neuvosto ei ole mitään päättänyt, vaikka päättäkin jotakin, vaikka ei ole tiiliäkään vielä rakennettu hankkeessa, josta jo tiedetään, ettei voida harjoita kuluja ollenkaan. Ensinnäkin kysyisin, Onko mietitty kaikkia vaihtoehtoja? Ei pelkästään tätä katkeraa kalkkia. Muut ITR-hankkeen kumppanit ovat sanoneet jo ei, ei enää Baselia. Ja sitten toi, kun tässä kulut ovat räjähtäneet, niin onko neuvostoa ajatellut jatkaa ja löytää rahoitusta, jos sanotaan, että rahaa löytyy, mutta mistä se löytyy? kun ei ole pikkusummista kysyä, kyse sadoista miljardeista, sadoista miljaan, miljoonista, ja siis kuten sanoin, että rakentamisvaiheessa ollaan menty jo 2,7-7,2 miljardiin, niin edelleen ollaan ilman vastausta kysymykseen, missäs mennään, mitä on tapahtunut seitsemännessä puiteohjelmassa ja mistä sitten löytyy puuttuva rahoitus. Ei tässä kannata kuitenkaan mitään harhakuvitelmia ylläpitäkään. Ja kun tällaisia päätöksiä tehdään, on hyvä, että tietää, ketkä ovat uhrit, kenen taskusta otetaan. Analysoidaan se tarkkaan, milloin vaikutelma, että tässä ollaan rakentamassa elefanttia. Tämä on valkoinen elefantti, joka vie Euroopalta kyvyn ottaa johtoasema muussa kuten teollisuuspolitiikassa, me emme voi olla johtoasemassa muissa tekniikoissa, jotka varmasti tuovat hedelmää ennen kuin 50 tai 70 vuotta sitten kuluessa, kuten on esimerkiksi fuusioenergiassa. Eh, dank u voorzitter. Eh, eh, dank u. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia kummallekin ministerille siitä, että te olette täällä parlamentin vieraana ja kertomassa meille siitä, mitä tulemaan pitää seuraavan kuuden kuukauden aikana. Nyt käsittelyssä on erittäin tärkeitä asioita tulevien kuukausien aikana, ja teidän täytyy ohjata näitä asioita eteenpäin. Teollisuuspolitiikka, raaka koskevat lainsäädäntö, innovaatiopolitiikka ja niin poispäin. Nämä kaikki ovat nyt työn alla. Voisitteko kertoa, mitä te teette näiden asioiden suhteen, koska nämähän kulkevat käsi kädessä, nämä kaikki kolme. Tiedepolitiikka ja tutkimuspolitiikka. Näiden osalta haluaisin kuulla, miten te aiotte keskittyä tämän otsakkeen alle kuuluviin asioihin, koska raaka-aineita ja resursseja on vähän, tutkimuksen täytyisi keskittyä vaihtoehtojen löytämiseen, esimerkiksi kierrätyskysymykset ja joidenkin aineiden, käytössä olevien aineiden korvaaminen uusilla. Miten te aiotte tämän puolen ottaa huomioon politiikassanne? Ja sitten hieman eri linjoille menevä kysymys. Tämä liittyy Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn. Vera Langenin mietinnöstä puhuttiin aiemmin aamupäivän yhteydessä. Ja olisi hienoa, että saataisiin luotua laajat puitteet, puitekehykset teollisuuspolitiikkaa varten. Joskus olemme ehkä kulkeneet eteenpäin silmälaput silmillä. Olet liian kapeakatseisia. Meidän pitäisi poistaa nyt raja-aidat eri osa-alueiden välillä. Innovaatio, tiede, kauppa, teollisuus. Näiden kaikkien täytyy kulkea käsi kädessä, olla osana laajempaa kuvaa kilpailukykyä voidaan edesauttaa sillä, että poistetaan jotakin sääntöjä ja varmistetaan, että ne säännöt, jotka jäävät voimaan, kohdistuvat tasavertaisella tavalla kaikkiin yrityksiin. Markkinoilla on edelleenkin 27 säännöt, joten yrityksillä, jotka tulevat eri maista, ei ole samoja kilpailuedellytyksiä kuin esimerkiksi Yhdysvaltain yrityksiä. Miten otatte tämän puolen huomioon? Senhor Presidente, Senhores Ministros, em primeiro lugar dar os parabéns à presidência belga pelo excelente trabalho e pelo pragmatismo. Kiitoksia ministereille ja onnittelut Belgialle tästä erittäin kunnianhimoisesta ohjelmasta. Kiitos myöskin ministereille siitä, että he esittelivät Belgian prioriteetteja, avaruuspolitiikkaa ja digitaalista agendaa. Rouva Lahyelle. Voisitteko kertoa, miten käytännössä voidaan pikkuhiljaa integroida ESA ja muut eurooppalaiset instituutiot toimimaan paremmin yhteen? Niillä on erilaiset toimintakulttuurit ja eri rakenteet ja niiden rahoituskin on erilaista. Joten miten voitaisiin saada tämä hallintopuoli, johon itsekin viittasitte avaruuspolitiikan osalta, integroitua paremmin? Toiseksi kysymys, joka liittyy rahoitukseen. Rovala Ruel, te viittasitte jo ITER-hankkeeseen. Meillä myöskin gms e järjestelmä ja Galileo. Nämä nielevät rahaa valtavan paljon. Lisäksi tämä ohjelma, jonka mainitsitte, tämä kolmas ohjelma, tulee nielemään hyvin paljon rahaa niin ikään. mistä tämä rahoitus löytyy. Herra van Quickenborn, entä sitten maaseudun kehittämisrahasto ja laajakaista internet? Te esititte ajatuksen, että nämä kaksi yhdistettäisiin. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Tällaisia uusia ajattelutapoja pitäisi olla enemmänkin. Kun tarkastellaan talouden elvytyssuunnitelmaa, minun tietojeni mukaan – Hyvin paljon ongelmia on jo nyt, koska eri komission pääosastot eivät aina toimi yhteen. Useat pääosastot hoitavat samaa asiaa. Onko nyt kunnollista suunnitelmaa sen suhteen, miten voitaisiin maaseudun kehittämisrahastoa käyttää esimerkiksi laajakaista verkon piiriin pääsyn edistämiseksi? Miten komission puolella saataisiin kaikki puhaltamaan yhteen hiileen niin, että laajakaista pääsy todellakin toteutuisi? Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni Rovalla Rovellille. Ja nimittäin tänään äänestimme budjetista ja kauhulla panimme merkille, että komissiolta ja neuvostolta on ehdotus kilpailu- ja innovaatio-ohjelmasta leikata sitä kolmanneksella talouskriisin aikana. Tarvitsemme kovasti tukeamme siihen, että tämä leikkaus ei toteudu. Juuri näinä aikoina kuin nyt, niin on erityisen tärkeää vahvita eurooppalaista kilpailukykyä. Ja Kraft-ohjelma, johon tulee uusia tutkimusaloitteita, se pitäisi olla meille keskeinen haaste. Ehkäpä voisitte pienyrityksiä koskevan aloitteen käytöstä kertoa. Tässä täytyy saada uusia ajatuksia sen toteuttamisesta. Sitten Quickenbornille kiitoksia laajakaista-aloitteesta, se on erityisen tärkeä. Juuri verkkovierailussa olette täysin oikein megabitti 2,6 euroa keskimäärin vähemmällä kuin sentillä voi olla hintoja. Kuitenkin 19 senttiä on myös mahdollinen, jos on väärä kortti. Näitä ei voida hyväksyä. Tänään puhumme aikamme, että olisi järkevää, jos neljännen sukupolven verkoissa heti alusta alkaen ei hyväksyttäisi verkkoverlomaksuja. Yksi yh, sisämarkkinatariffi siinä alkaa lasku nollasta, ei ole etuja eikä haittoja. LTE, neljännen sukupolven verkot, niihin jos saataisiin sisämarkkinatariffi, joka, jossa ei hyväksytä mitään maantieteellisiä rajoja enää. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministereitä alustuksista. Minäkin pyytäisin, että he sanoisivat hiukkasen enemmän erästä tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin pk-yritykset. Ne ovat kärsineet erityisen paljon talouskriisistä. Kun on puhe kestävästä kehityksestä, on nähtävistä tietty ristiriita yhteisen politiikassa – siinä kun rahoitusta tarjotaan joko innovaatiota varten tai niin, että voitaisiin tarjota erityistukea pk-yrityksille investoinneissa. Olisi kiva, jos Rovala Rivel sanoisi sanasen tästä. Sitten kysyisin, onko Rova ministeri teille mitään aloitteita tulossa jotta voitaisiin korjata tämä tilanne, koska kyse on väärästä lähestymistavasta. Tarvitaan lisää tukea PK-yrityksille Euroopassa ja lisää tukea innovaatiolle. Sitten herra Quickenfarbondille digiagendasta. On erittäin tärkeää huomioida se, että meillä pitäisi olla tarjolla laajakaista kaikille kansalaisille 2013 mennessä. Mitäs aiotte tehdä, että tavoite saavutetaan? Ei puheet maaseudun kehittämisestä riitä. Se on vain pieni alue, missä on saatava aikaan edistystä, vaan kyse on parista kymmenestä prosentista kansalaisia, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Kai heilläkin on oikeus laajakaistaan. Eli mihin toimin ryhdytte, jotta nämä 20 prosenttia kansalaisista saadaan laaikaistan piiri vai unohdetaanko heidät, tai ehkä enemmän kuin 20 prosenttia väestöstä, jos elävät köyhyysrajan alapuolella. Mitä teette, ministeri, jotta vahvistetaan, varmistetaan se, että myös köyhimmät kansalaiset saavat tukea? Kollegin Thompson. Kiitoksia. Sitten kollega Thompson. Thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ministereitä heidän erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroistaan ja prioriteettien esittelystä. Prioriteetit ovat erittäin tärkeitä. Esimerkiksi se, että Eurooppa viedään edelleenkin vielä pidemmälle tietoyhteiskunnan suuntaan. Mitä avaruuspolitiikkaan tulee, sen suhteen on erittäin tärkeää, tehdä vielä suurempia investointeja kuin aiemmin, varsinkin kun otetaan huomioon ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos ja avaruustutkimus kulkevat käsi kädessä. Parlamentissakin on usean tai usean vuoden ajan jo toiminut avaruusasioita käsittelevä interryhmä, epävirallinen ryhmä. Haluaisin kysyä entiseltä kollegaltani, taikka kollegani esitti jo aiemmin kysymyksen. Miten te näette teolliset investoinnit ja miten linkitetään teollisuuden alat toisiinsa? Esimerkiksi Galileo-hankkeen ja muiden suurten avaruushankkeiden yhteydessä on hyvin vaikeaa saada teollisuus vakuuttuneeksi siitä, että pitkän aikavälin investoinnit ovat hyödyllisiä. Eräs seikka mainittiin aiemmin, mutta te ette sitä maininnut. Tämä liittyy pk-yrityksiin ja yrittäjyysajatteluun. Euroopassa pitäisi yhä enemmän kannustaa ihmisiä perustamaan omaa yritys. Komissio laati helmikuussa 2004 tätä edistävän toimintasuunnitelman. Siinä esitettiin jotakin suosituksia jäsenvaltioille. En usko, että paljoakaan tuosta suunnitelmasta on toteutunut. Olisi erittäin tärkeää, että vaihdetaan esimerkkejä ja parhaita käytänteitä sen suhteen, miten jäsenvaltioiden tasolla luodaan omia yrityksiä. Tilanne maasta toiseen vaihtelee hyvinkin paljon. Belgiahan on kuuluisa siitä, että sosiaalitaloudellinen sektori on hyvin pitkälle kehittynyt. Ehkä juuri sosiaalipuolelta voisi löytyä hyvinkin paljon mahdollisuuksia perustaa oma yritys, kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen ja niin poispäin. Me tarvitsemme tälläkin puolella innovaatioita. Haluaisin kuulla, onko teillä mitään tarkoitusta edistää juuri sosiaalialan kehittämistä? Sitten haluaisin esittää kysymyksen liittyy langattomaan laajakaista verkkoon. Herra van Quickenbornille osoitan tämän kysymyksen. Tämä verkon piiriin pääsy olisi erittäin hieno asia eurooppalaisen teknologian kehittämisen kannalta. Täten kaikki kansalaiset pääsisivät tasavertaiseen asemaan. karolinske Instituut, joka toimii Tukholmassa, on todennut, että langaton verkos, verkko vaikuttaa meidän terveyteemme sitä heikentävästi. Se saattaa aiheuttaa syöpää esimerkiksi. Oletteko te kuullut näiden tutkimusten tuloksista tai muista vaikutuksista, joita la- langattomalla verkolla voi olla ihmisten terveyteen? Kollega van Brent. Welkom aan de twee ministers. Kiitos puheenjohtaja, tervetuloa kumpainenkin. Minä voin puhua lyhyesti, ei tässä nyt aikaakaan ole jäljellä paljon. Herra Van kaksi kysymystä. Tiedän. Nyt on ryhdyttävä sanoista tekoihin ja siksi kysyisinkin laajakaista asiassa, minkälainen lähestymistapa ne on kun ajatellaan näitä valtavia hintaeroja markkinoilla, kohennetteko markkinoiden toimintaa, sen tavassa toimiva, vai oletteko ajatelleet nopeampaa toimintatapaa, ehkä hintakaton laatimista? Mehän tiedämme, että vedelläkin ja kaasullakin on, eli on asetettu, ainakin pyritty asetamaan myös dataverkkovierailussa katsoa. Sitten viitaten siihen, mitä Rova Thompson totesi, varmasti olette samaa mieltä kanssani siinä, että TL-viestinnästä on tullut niin tärkeää nyt arjessamme, että se pitäisi olla perusoikeus, kuten asunto, vesi ja niin edelleen. Mitä pitäisi tässä tehdä Euroopan tasolla, että se toteutuisi ja koko Belgia jotain tehdä? Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Euroopan ministeri, minä sanoisin, että saamme tästä aikamoisen happi syöksyn tästä painopistepaketista, mutta tässä tarvitaan konkreettista toimintaa myös. Otitte esille aivan oikein myös agendat. Molemmat ottivat esille avaruuden, satelliitit, spektrum televiestinnän. Tässä oli selvää johdonmukaisuutta, jota on hyödynnettävä. Sitten näistä agendoista mielestä nyt on kyse uskottavuudestamme, että me pitäydymme myös televiestintäpaketin aikatauluun. Meillä amerikkalaisen verrattuna on kilpailuetua juridisesti tämän paketin avaamisen myötä syntyy uusia mahdollisuuksia. viitaa siihen, mitä herra Rybik totesi. Verkkovierailusta sanoisin vielä sen verran, että meillä on eriarvoisuutta sosiaalisesti olemassa, kun mitä tarjontaa nyt on. Niitä on monen sortista ja jos ei tästä päästä et puusta pidemmälle laajakaistassa, jos ei voida kattaa koko aluetta satelliittien ja kuidun avulla – niin törmätään varsinaisiin ongelmiin johdonmukaisuudessa ja tasa-arvossa. Minä olen sitä mieltä, että teidän pitäisi kyllä puheenjohtajavaltiona painostaa komissiota, että se olisi tehokkaampi NGSS. Meillä on käyty vaikeissa oloissa keskusteluja, tiedätte mikä minun kantani on. En halua, että tässä tasapainoa horjuteta parlamentissa – Komissio laahaa jäljessä, se aiheuttaa vahinkoa ja nyt me tarvitsemme selkeää käsitystä poliittisista tavoitteista ja hankkeista, kun keskustelemme budjetista. Emme, jos emme voi riittävästi osoittaa näitä varoja maaseudun kehittämiseen, niin täytyy miettiä, miten voidaan käyttää investointipankkia tai jotain erityisrahastoa. Jos ajatellaan nämä kolme iitä, jotka ovat tehokkaita investointi, innovaatio, industria, teollisuus siis. Siksi meidän tarvitaan komissiolta vastauksia aikatauluunkin ja varoihin ihan konkreettisesti. Sitten kaksi asiaa huomioikaa. Ensinnäkin verkon neutraalisuus. Keskustelulla vaikutusta myös neuvotteluihimme tai keskusteluihimme Nimittäin jos ajatellaan toimittajia, niin se on tärkeässä asemassa neuvottelu. Siksi on hyvä kuulla teitäkin tässä asiassa. Haluaisin teille kiinnittää huomiota myös seuraavaan. Nimittäin minkälainen vakuutus, vaikutus on niillä hankkeilla, jotka liittyvät tekni, teknologiainstituuttiin. Miten rypälevaikutuksia sillä on televiestinnässä – haluaisin teidänkin, että siihen huomiota, jos ei nyt sit muuten ole vastausta tänään. Kiitoksia kovasti. Nyt kaikki kysymykset on esitetty. Nyt haluaisin antaa ministeriölle mahdollisuuden vastaamiseen. Olisimme kiitollisia siitä, jos tulkit olivat sen, että ylitämme ajan hieman, mutta yritämme myöskin hyvin tiivisti puhua. Rouva ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymyksiä oli monta ja ne liittyvät eri aloihin, joten en ole varma, että toimialajako tällä hetkellä Belgiassa esimerkiksi helpottaa asioiden hoitoa. Esimerkiksi ITER-asia kuuluu osittain minun ja osittain herra Quickenbornin toiminta-alueeseen, joten tietystikin voitte olla varmoja siitä, että vastaan parhaani kykyni mukaan Asiat, joita tänä päivänä käsittelin, liittyvät lähinnä avaruuteen, ei niinkään pk-yrityksiin ja kilpailupolitiikkaan, mutta tietystikin sanoisin, voin sanoa tästäkin puolesta muutaman sanan. Olenhan pk-yrityksistäkin vastuuministeri, joten toimialajako eri hallituksen osastojen ministerin välillä Belgiassa johti siihen, että puhuin lähinnä avaruudesta – herra Lamberta, en minä niin pitkälle kuin te. Minulla ei ole tapana sanoa, että onko vesi liian kuuma tai liian kylmä. En tee tällaisia ennakkoarvioita. Galileo ja GMS-järjestelmät ovat kaksi asiaa, jotka huolestuttavat Belgian puheenjohtajuutta, varsinkin kun ajatellaan budjettua, koska budjettipuolella on ongelmia derapage-sana, joka voisin sanoa, eli budjettipuoli on hieman hakoteilla. Ja mitä